After Gesine is here, we can start, I think. Eiköhän nyt sitten ole aika aloittaa. Tiedän, että teillä oli varjoesittelijöiden kokous varmaan ihan ö, ö, tärkeäkin ö, Toinen, toinen synttärilahja teiltä, teiltä jo lyhyen ajan sisään. No hyvä. No ja sitten aloittelemme Ensinnäkin äh, koordinaattorien kokouksen äh, päätökset on teille jaettu. Jos ei siihen että puoli seitsemään mennessä mitään huomautettavaa, voimme katsoa, että valiokunta on nämä päätökset hyväksynyt. Sitten seuraavaksi biopolttoaineen vaikutusta liikenteeseen ympäristöön käsittelevän selvityksen esittelee Javari Santis ja ja herra äh, Marilli, äh, joka johtavat äh, Euroopan energia- ja kuljetustutkimuskeskusta, jotka tulevat meille e-, esittelemään tämän selvityksen. Me olemme tilanneet tämän tutkimuksen jo kolmisen vuotta sitten, ja siitä kehkeytyykin melko kattava opus. Se on siinä teille jaettuna sekin. Annan teille puheenvuoron voitte esitellä tämän tutkimuksenne. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kramer. Kiitos, herra Kramer. Hyvää iltapäivää kaikille. Ennen kuin menemme tieteellisiin yksityiskohtiin, niin sanoisin muutaman sanan johdannoksi tästä tutkimuksesta. Niin kuin otsikosta käy ilmi, käsittelemme biopolttoaineiden vaikutuksia – minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla eri liikennevälineiden käyttöön ja miten tämä liittyy maatalouden kehittymiseen. Oli tärkeää kerätä kaikki tiedot ja analysoida niitä tuloksia, joita meillä on käytössämme IETssä ja ottaa huomioon myös muut luotettavat lähteet. Näin voimme arvioida sitä vaikutusta, joka biopolttoaineella voi olla eri talouden sektoreihin. Tämä oli tutkimuksen päätavoitteena. Aivan lyhyesti haluan vielä esitellä itseni. Luisa Marelli vieressäni on päävastuussa tieteellisesti tästä tutkimuksesta. Me olemme ainut pääosasto, jolla on oikeus toteuttaa komissiossa tutkimusta. Ja tässä ominaisuudessa me tarjoamme tieteellistä tukea EUn politiikan tekoon. Tässä näette päätavoitteemme. Kyse on tieteellisestä yksiköstä, palvelusta, politiikan tukena. Me olemme keskittyneet toiminnassamme tärkeimpiin hankkeisiin parlamentissa, eri pääosastoissa ja neuvostossa silloin, kun se on tarpeen. Erityisesti meidän yksikkö jossa me keskitymme energiaa ja liikennekysymyksiin. Näette, että meidän instituutillamme on hyvin laaja toiminta-ala. Biopolttoaineiden osalta olemme toteuttaneet monia tutkimuksia. Meillä on tämä Well to Well tunnettu tutkimus. Tarkoitus siinä oli identifioida energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä, jotka liittyvät eri liikennevälineiden käyttöön. Tässä otetaan huomioon siis energian käyttö sekä hiilidioksidipäästöt aivan polttoaineen äh, alkulähteeltä saakka aina kuljetuksen perille saakka. Olemme tehneet tässä yhteistyötä autonvalmistajan yrittäjien ja teollisuuden alan kanssa yleisemmin. Sitten olemme myös keränneet kokemuksia biopolttoaineista ja kasvihuonekaasupäästöistä ja RES-direktiivin ja polttoaineen laatudirektiivin tarkastelun yhteydessä näitä tietoja hyödynnettiin. Niin ikään myös biomassaa olemme käsitelleet silloin, kun kyse on energian tuotannosta. Olemme analysoineet erilaisia kasvihuonekaasuarvoja eri biopolttoaineiden sekä nestemäisten että kiinteiden ja myös biomassan osalta. Olemme myös osallistuneet eh, riippumattomaan tiedonkeruuseen, kun kyse on ILUK epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Tämähän on varsin herkkälonteinen aihe. Meillä on asiantuntijuutta ja ohjelmia, joilla pyrimme tunnistamaan sellaisia tekijöitä, jotka voivat olla merkittäviä tässä ILUK-keskustelussa. Sitten on myös metsän bioenergiaa. Ja kun katsotaan, kuinka paljon takaisinmaksuaika on tämän energian osalta, olemme aika lailla saaneet kerätettyä kokemusta ja osaamista näistä hyvin tärkeistä ja arkaluontoisistakin aiheesta, silloin, kun kyse on biopolttoaineiden käytöstä. Mistä sitten tässä tutkimuksessa on kyse? Ensinnäkin meillä on sopimus Euroopan parlamentin kanssa, joka tehtiin syyskuussa 2012. Asiakirja ja analyysi saatiin valmiiksi vuotta myöhemmin joulukuussa 2013. Huhtikuussa 2014 esittelimme alustavat tulokset, eli tässä samaisessa salissa jo alustavan version olette kuulleet, ja sitten Euroopan parlamentin ja muiden pääosastojen lopulliset kommentit huomioitiin ja esiteltiin lopputulos sitten heinäkuussa 2014. Tämä katsaus on siis ollut valmis aina vuodesta 2014 lähtien. No sitten siirrymme esityksen tieteelliseen osuuteen. Haluaisin vain vielä muistuttaa mitkä tämän tutkimuksen tarkoitukset olivat. Niin kuin sanoin, halusimme tutkia ja vaikutuksia. Mitä vaikutukset ovat? Ensinnäkin äh, toimitusvarmuus, miten äh, tämä tähän vaikuttaa, mitkä ovat ne biopolttoaineiden lähteet, jotka vaikuttavat toimitusvarmuuteen Euroopassa. Mitkä ovat vaikutukset työllisyyteen? Syntyykö uusia työpaikkoja vai eikö? Onko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia talouteen. Tämähän on tällä hetkellä erityisen tärkeää. Mitkä ovat vaikutukset maatalouteen ja satokasvien hintoihin? Ovatko nämä kielteisiä tai myönteisiä? No sitten tämä maankäyttö, epäsuora maankäyttöön muutos. Miten biopolttoaineiden käyttö voi vaikuttaa maankäyttöön, sekä viljelymaankäyttöön että muun, muiden palstojen käyttöön. Miten sitten säästöjä syntyy? Syntyykö kasvihuonekaasupäästöjä vähemmän, kun käytetään biopolttoaineita? Kyllä vai ei? Ja sitten lopuksi perehdymme teknologiaan. Teknologia tarkoittaa sitä, miten erilaiset biopolttoaineet käyttäytyvät. Ne eivät tietenkään kaikki ole samanlaisia. Miten teknologia voi jatkossa edistyä, kun siirrymme ensimmäisestä sukupolvesta toiseen sukupolveen – ja katsomme, katsomme miten teknologia edistyy. Perehdymme tähän totta kai tieteellisestä näkökulmasta, mutta myös talouden näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, miten politiikassa täytyy tehdä vakaita investointisuunnitelmia pitkällä aikavälillä, kun meillä on tavoitteena toisen ja jopa kolmannen sukupolven biopolttoaineet. Tällähän on paljon vaikutuksia, joita olemme tässä katsauksessa analysoineet. Rova Marelli käy nämä vaikutukset aivan yksityiskohtaisesti lävitse. Päivää, hyvää iltapäivää kaikki. Yritän lyhyesti puhua tämän tutkimuksen päätuloksista. Heitä vähän aikaa keskusteluun. Ensiksi herra Desantin puheenvuoron jälkeen puhun Äh, huolta varmuudesta, joka on biopolttoainepolitiikan peruspylväitä. Biopolttoaineet äh, hajauttavat kuljetuspolttoaineen lähteiden mahdollisuuksia ja äskettäten laskelmien pohjalta OSDAN ja Konkaun Euroopan polttoainetoimittajien yhdistyksen datan mukaan 5,5 prosenttia EU-polttoaineista korvattiin biopolttoaineella 2011, mutta luultavasti tämä on aika optimistinen arvio. Ja jos Eurostatin data 2013 pohjaa arvioit vain 4,8 äh, prosenttia korvausta oli tapahtunut, mutta Kuitenkin merkittävä prosentin litroissa 2020 ennusteessa sanoo, että biopolttoaineet mahdollistavat 10 miljardin bensalitran säästön ja 20 miljoonan, miljardin litran dieselin säästöt. Mutta nämä luvut saattavat muuttua, koska ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden biodieselin tuotannolle on katto. Sitten työllisyysvaikutus. Biopolttoaineilla saattaa olla myönteinen tai kielteinen vaikutus taloudelle. Yleisesti vaikutus paikallistalouteen on myönteinen, erityisesti maaseudulla, mutta tätä täytyy painottaa kielteisten vaikutusten kanssa, jotka liittyvät verotuksen muutoksiin. Biopolttoaineiden tuotantokustannukset ovat korkeammat. Ja välittömät työllisyysvaikutukset polttoainealueelle. 120 000 uutta työpaikkaa luotiin 2011, mutta tämä pitää ainoastaan, jos ei ota verotuksen kasvua ja lisäkustannuksia huomioon. Niissä tutkimuksissa, joissa näin tehdään, esimerkiksi yhdessä meidän tutkimuksessa ja julkaisussa osoitetaan, että nämä vaikutukset niitä vastaan tulevat tappiot muilla sektoreilla, joten nettotyöllisyysvaikutus on on positiivinen, jossakin tapauksessa jopa negatiivinen. Biopolttoaineiden kustannukset. Olemme arvioineet biopolttoaineiden tukikustannukset vaihtelevat 7-8,4 miljardiin euroon vuonna 2011, joka euro per kansalainen on 14-17 euroa. Mistä nämä kustannukset? Lähinnä siksi, että biopolttoaineiden tuotanto on kalliimpaa kuin perinteisen bensan tai dieselin tuottaminen. Mutta biopolttoainetta myydään huoltoasemalla sen kanssa samaan hintaan, joten hintatuki luo nämä kustannukset. Esimerkiksi rapsiöljyn biodieseli on noin 70 prosenttia kalliimpia kuin perinteiset polttoaineet vaikutus maatalouteen. Biodieselillä on merkittävä vaikutus kasviöljykysyntään Euroopassa. Ja suurin osa kysynnän kasvusta liittyy siihen. Kysynnän kasvu liittyy lähinnä tuontiin ja lähinnä palmoöljyn tuotiin pieneltä alueelta, eli Malesiasta ja Indonesiasta, jolla niissä vaikutus hiilidioksidipäästöihin koska palmuöljyn kasvattaminen tropissa metsissä ja suomailla vaikuttaa siihen. koska että tämä on 50 prosenttia biodieselin hiilidioksidipäästöistä ja tämä liittyy turve, turpeeseen ja turpeesta tuleviin päästöihin palmuöljyn tuotannossa. Tätä että palmuöljyä käytetään suoraan vähäisessä määrin biodieseliin. Lähinnä sitä käytetään ruokaan mutta sitä on tarvittu kysynnän kasvun täyttämiseksi. sijaan palmuöljy korvaa rypsiöljyä, jota lähinnä käytetään biodieselöljyn Euroopassa. Tässä kuviossa näkyy äh, äh, biopolttoaineen hinnan nousut ja ravintokäytön äh, Siinä on eri värein nämä eri polttoaineet. Ja vuoteen 2000 mennessä ei ollut mitään korrelaatiota kasviöljyhintojen ja raakaöljyn välillä. Hinnat lähinnä laskivat 2005 jälkeen. Siinä vaiheessa, kun biopolttoaineet tulevat markkinoille, silloin neljä raaka-aineen hinnat ovat olleet voimakkaasti korreloineet ja hinnat lähtevät kasvuun. Joten biopolttoaineiden markkinoille tulossa on ollut voimakkaita vaikutuksia. Sitten etanoli on vaikea esittää samantyyppistä arviointia etanolin tapauksessa, koska sokeri ja viljamarkkinat ovat isommat kuin öljymarkkinat ja EUn etanolin tuotanto on paljon pienempi kuin biodieseltuotanto. Joten EU-etanolin kysyntä globaaleilla viljamarkkinoilla on vaikea tun identifioida. Kuitenkin samat hintavaikutukset, jotka näimme biodieselin ja siihen liittyvien rakaneiden kanssa, näkyvät tässä. Tässä on vehnä ja maissin hinnat, jotka alkavat voimakkaasti korreloida polttoöljyn hintojen kanssa ja alkavat kasvaa 2005 jälkeen, kun biopolttoaineet tulevat markkinoilla. Maankäyttö, On arvioitu, että 5,7 miljardia hehtaaria maata on käytetty maailmanlaajuisesti eurooppalaisten biopolttoaineiden tuotantoon. 2010, kun biopolttoaineiden osuus oli 4,27 prosenttia koko kuljetusalan kysynnästä. Suurin osa tästä maan käytöstä on EU-ssa, 43 prosenttia EUn ulkopuolella. Tämä 5,7 megahektaaria vastaa noin 2,5 prosenttiin EUn viljelykelpoista maasta. Mutta näiden saatojen lisännyt kysyntä voi johtaa siihen, että äh, käytämme ruoantuotantoon käytettyä maata polttoaineisiin ja sitten taas äh, ruokausta maalta. Tämä, tämä epäsuoraan maankäyttää ilukkia. Tätä jätetään e jo lainsäädännössä huomioon. Ja tästä on ollut laaja politiikkakeskustelu, mutta tieteellisen tutkimuksen mukaan illokupäästöt määrät ovat epävarmoja, mutta tieteellinen näyttö osoittaa, illokilla voi olla merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Illopäästöjen arvioimiseksi tarvitaan talouden malli, koska täytyy arvioida kaikkien monimutkaisia markkinoiden riippuvuuksia ja ennustaa. Euroopan komissiossa on päätetty miten mallina käyttää kansainvälistä ruokapolitiikkaa instituutin Cosmirage-mallia ja epäsuoran käytön vaikutukset sokerille ja öljyraaka-aineelle. Näette jollakin vaikutukset etanolin tapauksessa, eli malliin osuvuus on paljon pienempi kuin öljyn tapauksessa, ja suurempi osa korkeammista päästöistä johtuu pikemminkin soitten turvemaiden päästöistä pienessä osassa maailmaa, jossa öljykasveja tuotetaan – on erittäin tärkeää estää tätä ja parantaa biodieselin ominaisuuksia. On myös muita tutkimuksia, jotka ovat vaihtoehtoja taloudellisille malleille. Meillä on kaksi äskettäistä kertomusta, jonka al- alustavasta datasta puhuttiin tässäkin tutkimuksessa, jotka perustuvat historiallisiin, historialliseen dataan, jossa vahvistaa enemmän tai vähemmän taloudellisesti mallien antamat ILUK-maa käyttäytyvät päästöt. Kokonaissäästöt kasvanekaasussa biopolttoaineet vaikuttavat päästöihin myönteisesti vain jos epäsuora maa käytetään pois. Mutta jos epäsuora maan käytetään huomioon, niin biodieselin tapauksessa ei säästöä ole ollenkaan ja paljon pienemmät päästöt etanolitapauksessa. tapauksessa säästöjä voi parantaa ja ilukin voi vaikuttaa. Näissä luvuissa näkemme kasvihuonekaasupäästö, säästöt merkittävimpien biopolttoaineen tapauksessa vaaleansininen pylväs osoittaa suorat päästöt. Tummansininen pylväs sisältää myös maankäyttöön muutoksiin liittyvät päästöt. tapauksessa säästöjä tapahtuu itse asiassa päästöt lisääntyvät suhteessa fossiilisten polttoaineiden käyttöön on mahdollista vähentää kasvihuonepäästöjä edelleen käyttämällä esimerkiksi sivutuotteita, joita aina syntyy biopolttoaineiden valmistuksessa tuottamalla joko sähköä tai lämpöenergiaa. Osana prosessia sillä on muita sivuvaikutuksia, mutta tämä mahdollistaa kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Jos Suomailla turpaa tapahtuvat palmoöljyistutukset, niiden vähentäminen vähentää biodieseliin päästöjä vähentämällä epäsuoria maankäytön vaikutuksia, ja ilukkia voi vähentää myös, jos biopoltoaineet tulee hylätyltä maalta tai maalta, jonka tuotto on alentunut, tai parantaa tuottoa tai käyttää ruokajätteitä, joten ilukkin vaikutuksiakin voi rajoittaa, mutta hiilidioksidipäästöjen kustannukset, jotka olemme arvioineet, arvioineet biopolttoaineet, kustannukset ja jakamalla kasvihuonekaasupäästösäästöille. Tässä on hiilidioksidin säästäminen biopolttoaineella on yli 200 euroa per 100 000 tonnia hiilidioksidia säästetään. Dieselitapauksessa siniset nuolet menevät taivaisiin, koska säästöjä ei ole. Koska kustannukset ovat lähes äärettömät, jos ilukin ottaa huomioon. Ja nyt esitykseni lopuksi vähän vinkkejä edistyneestä biopolttoaineesta. Poliittisen keskustelun seurauksena keskustelu siirtyy toisen tai kolmannen sukupuolen biopolttoaineisiin, koska niiden potentiaali on suurempi arvoiden mukaan ympäristövaikutuksissa, vähemmän vaikutuksia ruoantuotantoon. Totta, että toisen sukupolven polttoaineet voivat tuottaa suorien päästösäästöjen tapauksessa korkeampia säästöjä. Eli polttoaineiden tuotannon päästösäästöt lainsäädännön metodologialla ovat suuremmat. Tässä näitä sähkö, lämpö ja oikealla on kuljetuspolttoaineet ja mustalla tilapisteellä fossiilisten polttoaineiden vertailuarvot – Eli päästöt ovat paljon pienemmät kuin fossiilisessa polttoaineessa, mutta täytyy olla tarkkana arvioidessamme kaikkien toisen sukupolven biopolttoaineiden vaikutuksia, kuten epä, kun ensimmäisen sukupolven tapauksessa maan käytön vaikutukset ei huomioon, niin tässäkin pitää ottaa nämä epäsuorat vaikutukset, taloudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset siitä, että jätteiden kysyntä ja rehun kysyntä lisääntyy. Kilpailu sektoreiden tässä tapahtuu. Ja suurinta osa raaka-aineita käytetään jo tällä hetkellä muuhun. Ja se me näytetään esimerkiksi lannoitteeksi, eli maan pinnalle. Pitää myös muut trade-offit vaikutuksia ottaa huomioon. Veden käyttö, ää, ää, happottuminen, ja myöskin ravinteiden lisääntyminen, eutrofikaatio, rehevöityminen ja jatkuut raaka-aineet, erityisesti metsätaloudesta tulevat säästämään vasta vuosien jälkeen vaikutuksia. Eli jotkut raaka-aineet eivät ole hiilineutraaleja ja, ja sivutuotteiden talteenotto on tärkeää, mutta vaikutus maaperään pitäisi ottaa huomioon, ja direktiivin meditologiassa ei sitä nyt tehdä. Teknologiset valinnat ovat myös erittäin tärkeitä. Esimerkiksi biometaanin tapauksessa saattaa olla merkittäviä kasvanepäästöjä esimerkiksi sellaisten tapauksessa, jossa, jossa suljettu kierto, mutta sitä täytyy ottaa huomioon, mitä tämä tämmöiset lannoitteina avoimessa kierrossa potentiaali toisen sukupolven biopolttoaineiden kehitys on ollut hitaampaa kuin odotettu. Teknologia toimii enemmän tai vähemmän, ainakin pääteknologiat. Kustannukset ovat kuitenkin erittäin, erittäin korkeat. IEAn arvioiden mukaan toisen sukupolven kustannukset ovat vertailukokoisia ja kelpoisia ensimmäisen sukupolven kanssa vasta 2030 kieppeillä on paljon odotuksia ää, kolmannen sukupuolen biopolttoaineille, jotka ovat leväpohjaisia, mutta tämä on vasta laboratoria, torio, mitä se tapahtuvaa kehitystyötä, joten kaukana ovat vielä leväajat. To, to, toimia taas vaativat vakaan ympäristön, jotta investoitaisiin alaan. Ja jätänpä esityksen tähän polttoaineet ovat vain yksi vaihtoehdoista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kulutusalalla tämmöinen kallis keino verrattuna esimerkiksi biomassan käyttöön lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Edistyneen biopolttoaineen käyttö sieltä etuja suhteessa ensimmäiseen sukupolveen, mutta täytyy huolellisesti arvioida kaikki vaikutukset ja myös markkinoilla välittyvät vaikutukset ennen kuin tehdään päätöksiä siitä, mitä tuetaan. Toisen sukupolven polttoaineen taloudellinen toteutettavuus saavutetaan, jos mittakaavaetuja tulee valtavasti tai saadaan halpoja raaka-ainelähteitä tai arvokkaita kemiallisia sivutuotteita saadaan aikaan esimerkiksi biojalostamakonseptin avulla – myös integroimalla biopolttoaineiden tuotanto ja biojalostamat muiden laitosten kanssa, jotta tuotetaan biotuotteita, kuten biomuovia, biokemikaaleja. Tässä on useampia mahdollisuuksia vähentää kustannuksia ja optimoida energiatehokkuutta. Vakaa politiikkakehikko tarvitaan investointien aikaansaamiseksi, mistä syystä teollisuus haluaa rahoituskeinoja olemassa olevien lisäksi kuten NER 300 tai Horisontti 2020 lisäksi, tai Euroopan rakenne investointirahastot. Painotan myös tutkimuskeskuksen tutkimuksen lisäksi komissio raportoi joka toinen vuosi parlamentille biopolttoaineiden vaikutuksesta direktiivin vaatimusten mukaisesti, ja viimeisin kertomus on julkaistettu vasta pari päivää sitten. Kuten totesi, paljon huomiota kiinnittää toisen sukupolven tai edistyneisiin biopolttoaineisiin. Ja toiminnassammekin tämä näkyy JRCssä. Arvioidessamme edistyneiden polttoaineiden kestävyyttä ja myös vaihtoehtojen polttoaineiden. Antaaksemme selkeän kuvan näistä uusista markkinoille tulevista polttoaineista. Ja tähän lopetan esitykseni. Kiitos huomiosta. Yeah, thank you very much for the present. Kiitokset äh, alustuksesta, esityksestä. Kysy- kysyttävää. Jens Nissen. Äh, kiitos, kiitos. Pari kysymystä. Ensinnäkin äh, kiitokset tästä raportista. Monet varmaan lukevat sitä kiinnostuneena. Minä pläjäytän sen sitten tutkijoiden kouriin kotona Ruotsissa. Äh. Minä asun Pohjois-Ruotsissa itse. E, ja me olemme asettaneet tavoitteeksi Ruotsissa äh, äh, muutaman vuoden kuluttua siirtyä fossiilivapaaseen kuljetus- ja liiken, liiken, kuljetuspolitiikkaan ja liikenteeseen. Eli se edellyttää sitä, että myöskin kuntatasolla äh, tähän ryhdytään. Äh, tässä on pari kehityskulkua äh, havaittavissa. <clears throat> Et, olemme todenneet, että me voimme itse tuottaa biokaasua. Kaikki viemärituote voidaan muuntaa energiaksi. Ruoanjätteitä on jo 15, 10-15 vuoden ajan minun kunnassani kerätty, otettu talteen ja kompostoitu. Eli tässä on aika paljon, mitä voidaan tehdä. Se, että tämä luo työvoi, työpaikkoja paikallisesti, innovaatioita kehittää paikallisesti, että päästään tähän fossiilivapaaseen tavoitteeseen, niin kuin sanottu myöskin sähköä voidaan ryhtyä tuottamaan fossiilivapaasti, niin kuin jo tehtykin pitkään. <clears throat> Näitä on äh, toteuttu, jos niitä toteutetaan laajasti, koko hanke paisuu aika mittavaksi noin maailmanlaajuisesti. <clears throat> Tässähän on periaatteessa kysymys metsistä, Ruotsin ja Suomen metsät, äh, jotka ovat sitten tulevaisuuden öljykenttiä Euro- meillä Euroopassa. Äh, metsä, jota hakataan ja sitten äh, viljellään aina kerran 70 vuodessa, tämä kasvu uudistuu kokonaan. Äh, tähän asti metsäteollisuuden tuotteita on käytetty paitsi huonekaluun myöskin paperi, paperivalmistukseen. Äh, nyt paperiteollisuus on havainnut, että paperin kulutus vähenee ja näin sitten on pyritty keksimään uusia metsän hyötykäyttökeinoja ja lähestytty Lindalustameja. Tänä päivänä noin 30 prosenttia dieselpolttoaineista on jo metsistä lähtöisin, mutta se voi kyllä nousta huomattavasti korkeammaksikin tämä osuus. Eli, eli metsä on miellettävä tulevaksi energia, energialähteeksi noin yleiseurooppalaisesti mikä edellyttää tämän metsä, metsästrategian ähm, käyttämistä tehokkaasti, niin kuin se hyväksyttiin muutama kuukausi sitten. Kiitoksia. Sitten Hanna Virkkunen. Sweden, Finland. Suomesta äh, Ruotsista Suomeen. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tutkijoille tästä raportin esittelystä. Yksi kommentti ja kaksi kysymystä ensin kommenttina vähän jatkoa tuohon jens äh, nilssonin puheenvuoroon äh, itse tulen suomesta ja meillähän biopolttoaineita käytetään erittäin paljon. meillä laki määrää että polttoaineen jakelijan on tänä vuonna sekoitettava kahdeksan prosenttia biopolttoainetta bensa asemilla jaettavaan bensiiniin muun muassa ja vuonna kaksituhatta kaksikymmentä tuo määrä on kaksikymmentä prosenttia eli aina polttoaineessa pitää olla kaksikymmentä prosenttia seassa biopolttoainetta. suomessa biopolttoaine tehdään jätteistä ja tähteistä nimenomaan ja yleensä metsäteollisuuden sivutuotteista ja pyritään toimimaan hyvin energiatehokkaasti olisikin mielenkiintoista tietää löysittekö tutkimuksessa jonkun polttoaineen jonka tuottaminen olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä ja myös taloudellista eli mikä olisi sellainen biopolttoaineen lähde mikä olisi ympäristölle mahdollisimman hyvä ja mikä olisi taloudellisesti järkevä. ja toisaalta toitte esiin sen että tämä toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineet etenevät nyt todella hitaasti niiden kehitystyö ja tuotantoon tuominen. mitä vaikutuksia arvioitte että tällä lainsäädännöllisellä epävarmuudella on ollut siihen koska euroopan tasolla on nyt vuosia keskusteltu biopolttoaineista ja vuonna kaksituhatta kolmekymmentä ilmastotavoitteissa meillähän ei ole tällä hetkellä mitään liikenteen uusiutuvien polttoainetavoitetta esimerkiksi jos haluaisimme investointeja vauhdittaa nyt toisen ja kolmannen sukupolven polttoaineiden osalta mitä pitäisi tehdä mitä tutkijat vastaavat? Danke sehr. Kiitoksi. Niin Sinemaisena. Kiitokset äh, liberaalien puolesta. Äh, Tämä oli aika äh, mielenkiintoinen ja jännittävä esitys että et, että biopolttoainetta bio, voidaan tehokasta sitä esimerkiksi jätteistä. Meidän Hannoverissa on jo suuret tällaiset keräyspisteet, mutta ei se tietenkään kaikkialla onnistu. Täytyy sillä tavalla jatkuvasti tehokasta, kustannustehokasta ympäristölle, ympäristön suojelun kannalta hyvää tuotantoa harjoittaa Tässähän tulevat kustannukset kysymykset, jos ajatellaan, jos eh, biomassalla eh, korvataan eh, näitä energialähteitä. Ruotsin, Ruotsin kollega sosiaalidemokraateista mainitsi metsästrategian. Me todellakin näyttelee merkittävää roolia. Tässä siellä on aika paljon tällaisia vaikkapa sivutuotteita, joita voidaan sitten bioenergiaan hyödyntämisessä käyttää hyväkseen muissakin Euroopan maissa toki, eh, mutta Pohjoismaissa erityisesti eh, ja Saksassakin toki. Meillä on aika paljon eh, erilaisia no, hyödyntämiskeinoja, vaikkapa biokaasun osalta on rakennettu uusia biokaasulaitoksiakin, jotka nimenomaan tätä käyttävät sitten hyväkseen näitä. Tietysti siinä on sitten vähän marinaa siitä, että viljelyala kapenee esimerkiksi elintarviketuotannolta. Mutta että että, mutta toisaalta sitten, jos ette tarvitakaan, niin se on kaksinkertainen hyöty tavallaan siitä kertyy. Mitä se ei ole oikeastaan kysymystä vielä, vaan kysymykseni keskittyisi tähän kolmanteen, kolmanteen sukupolven energianlähteiden kehittämiseen. Täytyy tässä olla tässä onshore-kehitystä. Esimerkiksi ajat seurannut Airbus-lentokoneiden kehittämistä. On hämmästyttävä ajatuskin, että jossain tulevaisuudessa kulkisivat tavallaan omin voimin. Boeing pyrkii kehittämään vaihtoehtoisia polttoaineita lentoliikenteelle – ja siinähän nyt siitäpään päästöt vähenisivät kertalaakista. Missä, missä jamassa äh, tutkimus äh, tässä, tältä osin on? Onko, onko tässä jotakin tulevaisuutta? Onko jonkun äh, variantti olemassa sitten, että näin maalla tapahtuvien energialähteiden, maalla sijaitsevien energialähteiden hyödyntämisen osalta? Claudia Schmidt. Kiitokset äh, tästä äh, tutkimuksen e-, e-, esi- äh, esittelystä ihan näin myönteisellä mielellä. Minä en välttämättä ole minä liikkeellä 2010-2020 on pyritty vähentämään tämä kuljetussektorin päästöjä. 20 prosentilla tarvitaan sitten näitä kansallisia suunnitelmia, mikä edellyttää juuri sitten näitä biovoltaineiden laajempaa, laajempaa käyttöä, mutta kuitenkin tämän selvityksen mukaan biopolttoaineet eivät tarjoa niin hyvää selkeää ratkaisua kuin on, on toivottu. että tässä päinvastoin ovat kasvihuonekaasut pyrkineet lisääntymään. Ja jos ajatellaan sitten kolmansissa maissa tapahtuvien energia- kasvien tuottamisessa tarvitaan sitten yhä enemmän esimerkiksi maa-alaa. Minun kysymykseni kuuluukin, että onko todellakaan äh, järkevää sitten, että, että näitä niukkoja resursseja voimalaitosten kehittämiseksi sitten äh, suunnataan, suunnataan per, äh, näihin biopolttoaineisiin laaja, laajamittaisesti ajattelee vaikka, vaikka uusiutuvien energialähteiden tai sähkön käytön edistämisen kustannuksella. Kiitos. Minä olen viimeinen puhujalistalla. <clears throat> Toinen sukupolvi tietenkin. Sitä ei tule välttämättä käytetty käytettyä tehokkaasti. Miten tämä toinen sukupolvi sitten voi äh, varmistaa sen, että käyttö yleistyy, jos ajatellaan, äh, että, että 20 äh, prosenttia tästä päästöjen nielemisestä tapahtuu sademetsissä tai, ja sieltä sitten myöskin käytetään, käytetään näitä metsiä sitten näiden energiakasvien tuottamiseksi. Se ei vaikuta erityisen hyvältä hyvältä ratkaisulta viiden, kuuden, seitsemän vuoden <clears throat> aikana tuhota nämä mahdollisuudet sitten jonkun tulevaisuuden tavoitteen saa ratkaisemiseksi. <clears throat> Jos nämä kaikki vaihtoehtoiset energialähteet ovat niin, no, sitten muodostavat niin kalliiksi, että esimerkiksi kehittyvissä maissa niitä ollaan sitten enää varaa ollenkaan käyttää. Esimerkiksi tu, tuulienergiahan olisi tässä otollinen vaihtoehto esimerkiksi Suomella ja Ruotsilla on paljon tuulis, tuulisia rannikoseutuja. <clears throat> Se, siellä voitaisiin sitä hyödyntää. Onko se sitten kustannustehokkaampaa vai, vai tehottomampaa kuin esimerkiksi bio, biopolttoaineet? aineet. Entä, entä, 12 prosentilla vähentyisi päästöt, äh, hiilidioksidipäästöt, jos keskinopeus kaupungissa laskettaisiin 30 kilometrin tunnissa esimerkiksi. Eli on, on tällaisia erilaisia vaihtoehtoisia keinoja päästä näihin äh, äh, tavoitteisiin nopeasti ja tehokkaasti. Tässä tietysti biopolttoaineisiin on suunnattu kohdalti tutkimusenergiaa ja, ja rahaa myöskin, mutta kyllä meillä on mahdollisuus näitä sitten päästöjä monin muinkin tavoin vähentää jos, jos ajatellaan uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi <clears throat> millä tavalla sen rooli sitten näiden biopolttoaineiden kehittämisessä näkyy? Okay. Um, I'll try to reply to all of you. Yritän vastata kaikille. Yritän kommentoida kaikkia mainittuja seikkoja. Nehän liittyvät toinen toiseensa. Eroa ei ole niinkään helppo vetää. Keskeinen seikka siihen liittyen, miten nyt tulisi kehittää biopolttoaineita vähähiilisen liikenteen suuntaan. Me olemme keskustelleet nyt biopolttoaineista, mutta laajempi kysymys on, miten voidaan saada kestävää polttoaineen käyttöä liikennesektorilla ja yleisemminkin tarkoitus on päästä vähähiiliseen liikenteeseen. Se on energiaunioni strategiassa komissiossa myös yksi prioriteeteista. On selkeää, että nyt olemme sitoutuneita siihen, miten eri ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön niin, että voitaisiin ennakoida tilannetta ja toimia tehokkaasti. Biopolttoaineet on yksi osa tätä ratkaisua. Aivan niin kuin on jo mainittu, pitää identifioida se, miten toinen sukupolvi voidaan tehokkaammin ja nopeammin oh, tuoda markkinoille. Totesimme jo, että biopolttoaineiden käyttöönotto voi olla osaratkaisu eri ongelmien Ympäristö, kestävyysaspekti on hyvin tärkeä. Täytyy miettiä, miten biomassa saadaan. On selkeää, että kestävä ympäristö on yksi aspekti. Toinen aspekti on ilmiselvästi kustannukset. Täytyy paremmin määritellä ja kehittää parempaa teknologiaa, jotta biopolttoaineet ovat kilpailukykyisiä. Tämän takia meidän on investoitava tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tällä hetkellä on varsin vähän sellaisia laitoksia Euroopassa, jotka voisivat osoittaa, että toisen sukupolven polttoaine täytyisi etanoli olisi elinkelpoinen. Eli tarvitaan lisää investointeja, tarvitaan pidemmälle katsovaa poliittista puitteistoa. Sijoittajat haluavat tietää, onko pitkällä aikavälillä eri jäsenvaltioissa sitoumuksia, jotta todella ryhdytään käyttämään uudemman sukupolven biopolttoaineita. Tarvitaan rahoitusvälineitä ja myös poliittista oikeanlaista ympäristöä. Kun ajatellaan toista ja jopa kolmatta sukupolvea, niin tarvitaan vielä kaikilla rintamilla paljon parannuksia ennen kuin tähän tilanteeseen päästään. Puhutaan noin kymmenen vuoden jänteestä, jotta todella päästään kilpailukykyiseen tilanteeseen. Biopolttoaineet ovat osana ainakin seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun pyrimme vähähiiliseen liikenteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa elementti myös liikkuvuus, kestävä liikkuvuus voi olla toinen ulottuvuus tässä uudessa teknologiassa liikennealalla. Yritämme myös nopeuttaa sähköistä liikennettä. Siinä kyllä kyse on melkomoisesta vallankumouksesta. Kun ajatellaan sähköautoja, niin koko järjestelmä on oltava valmiina. On oltava älykäs järjestelmä niin, että sitten kun sähköä tarvitsee jossakin kohdassa, niin sitä siellä on saatavilla parhaalla hinnalla oikea-aikaisesti sähköä on oltava kansalaisille tarjolla. Tarvitaan siis älykästä järjestelmää, infrastruktuuria, myös toimitusvarmuutta ja tiedonvarmuutta ja energian säilöntämahdollisuuksia. Sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa sähköautot ja sähköisen liikkuvuuden, on hyvin tärkeä, yksi Euroopan kannalta keskeisistä ulottuvuuksista. Pyrimme tukemaan tämän teknologian kehittämistä. Lokakuussa avaamme aivan uuden keskuksen. Se on niin sanottu yhteen toimivuuskeskus. Se on samantapainen kuin Yhdysvalloissa kaksi vuotta sitten avattu keskus. Tämä on jonkinlainen laboratorio, jossa kaikki eri komponentit yhdistyvät yhteen. Mitä No, se tarkoittaa, jos aiotaan ottaa käyttöön sähköajoneuvot? Miten ne integroidaan äh, sähköverkkoon? Pystyykö verkko ottamaan vastaan nämä uudet ajoneuvot? Niin tähän voidaan myös saada energiaa. Miten järjestelmä tämän hyväksyy? Uusi liikennejärjestelmä on hyvin monimutkainen käsitteenä ja tämä on nyt energiastrategian yksi pääprioriteeteista. Bioenergia on osa tätä ratkaisua, ei tietenkään ainoa, mutta yksi osa ratkaisu. LNG eh, ja muut vaihtoehdot. Olemme sitoutuneita tähän, mutta ymmärsin myös teiltä, että on monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon. Aivan niin kuin sanoin, kestävyys on yksi näistä. Mainitsitte metsät ja eh, puujaustuksen tähteet toisen sukupolven tuotteissa täytyy myös kestävyyskriteeriä noudattaa ja täytyy toimia yhteen sopivasti muiden politiikkojen, muun muassa maanviljelyksen kanssa. Kiitoksia. Teiltä vielä täydennys varmaankin. No, mm, nothing. I just, say, I think... Ei mitään. Johtajan vastaus oli täydellinen. Metsäteollisuudesta useampi kollega mainitsi resurssien saatavuuden ja Pohjois-Euroopan metsäresurssien saatavuuden. Tämä on erittäin tärkeää biopolttoaineelle ja bioenergialle, mutta tärkeää on mobilisoida tämä resurssi ja vaaditaan paljon ponnisteluja tähän ja täytyy myös olla erittäin tarkkana siinä, mitä resursseja voidaan ottaa käyttöön tällaisessa putousmaisessa käytössä askel askeleelta ottaen kaikki käytön vaikutukset. Kuten mainittiin, osa resursseista käytetään ja paperia selluteollisuudessa tai rakennusteollisuudessa. En puhu ainoastaan sivutuotteista, vaan ihan metsän runkopuun käyttöä. Mutta sitten sivutuotteen käyttökin pitää tarkkaan arvioida. Ei kaikki sivutuotteet tai jätteet tuota välitöntä merkittävää kasvihuonekaasusäästöä. Ruotsi ja Suomi tekevät paljon tällä alueella ja Suomi on ainoa Euroopan maa, jolla suunnitellaan ää, UPM kakkosukupolven biodieseliä. Samanlaisia tuotantolaitoksia ei ole muualla näiden jätteiden tai sivutuotteiden käyt, käytön mobilisointi on kysymys. Näitä jätteitä sivutuotteita on paljon. Suurin haaste on tuottaa, tuottaa näitä kilpailukykyisillä hinnoilla. Tällä hetkellä kaikki kakkosukupolven biopolttoaineet ovat kehitys- tai ainakin ei-kaupallisella tasolla joten valtavasti niitä ei ole tulossa vielä ensimmäisen sukupolven korvaamiseksi. Danke sehr. Kiitos paljon. Koska se kolmas sukupol- sukupolvi sitten valmistuu? Viittasit varmaan levään. Tässä tapauksessa ennusteet olevat on todellisuutta optimistisempia. Olemme pasti jäljessä olemme nähneet vain laboratoriotutkimusta ja kehitystyötä. Tällä hetkellä levää biopolttoaineiden tuotanto on kasvihuonekaasu intensiivisempää kuin ensimmäisen sukupolven. Tämä liittyy äh, rasvahapojen ja öljyn ja lipidien äh, muuttamiseen äh, polttoaineeksi. Sinne vaaditaan paljon sähköä ja vettä. Tämä kovin kätevää, kustannukset korkeat. Jos tähän ystään muita markkinoita, esimerkiksi muita materiaaleja samassa yhteydessä, ei ainoastaan polttoaineita, sitten se voi toimia, mutta paljon on vielä ratkottavaa. Ja, auch für den Vortrag und für die Antworten. <laughs> Kiitoksia esityksistä, kysymyksistä ja va- vastauksista. Tämä osio päättyy tähän tutkimustuloksesta kovasti. Kiitoksia vielä, se on tässä teille jaettuna toistaiseksi vasta englanniksi, mutta sehän teiltä sujuu. Hyvä, kiitos. Also eine Überraschung kommt nach der anderen. No, yllätys, yllätys, yllätysten perään. <clears throat> Äh, äh, hyvä pääsen kuvaankin, kun on, kun on äh, syntymäpäivänä töissä. Kiitoksia kovasti tästä. Karl Pais on pitkäaikainen Euroopan parlamentin jäsenen 2004. Hänet ensimmäisen kerran tänne valittiin Äh, ja sitten on Alankomaiden ministerinä tässä välissäkin ehtinyt äh, äh, to, toiminut. hän on totta, koordinaattorina olemme saaneet asiantuntemuksesta nauttia Rein, Rein Tonava käytävä tilanteesta. Hauska kuulla. Tervetuloa tänne kotitanhuville valiokuntaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kunnianarvoisat jäsenet, kaikki läsnäolijat, varmasti olette monta kertaa kuulleet, että jokaisen koordinaattorin työsuunnitelma on estetty neljälle kuulemisformille. Nämä foorumit on järjestetty 2014 huhtikuusta lähtien. Osanottaja on ollut kansallisista kulutusministeriöistä, alueista, paikallisviranasta, infrastruktuurien hallinnoijilta, ilmailu, lento, sisä, vesiliikenne, junaliikenneterminaalit, maaliikenne. Taina puhui neljättä kertaa teille, joten menen suoraan käytävän kuvaukseen. Käytävän iso. Ja osa sitä on erittäin lähellä pohjata ja sydäntä. Se on tämä Tonava-osuus. Se voidaan karkeasti jakaa kahteen eteläiseen ja pohjoiseen haaraan. Po pohjimmalla mennään Tsekin ja Slovakian läpi ja etelässä sitten Mustalle merelle. Lännestä itään äh, Mustan merellä on kaksi eri maa- ja junayhteyttä Frankfurt-Nürnberg etelässä ja sitten eteläinen Stuttgart-München-Salzburg. Romaniassa mennään Sevesin kautta ja Krajovan kautta. Mitä liikenteeseen tulee, tässä aloitetaan Reiniltä ja Mainilta ja sitten tässä on tämä Reinin Mainin Tonavan kanali. Ja siitä Mustalle merelle. Ja siinä on myöskin merikulkuinen osa sisäkin asti Bukarest Tanavan kanava ja Konstantsan kanava. Tämä on lyhyt pätkä, mutta jos katsot kuinka paljon vettä tässä alla virtaa, niin tämä on valtava. Tonava sinällään on niin 3000 kilometriä karkeasti. Tsekki osa lähtee kahdesta pisteestä, Münchenistä ja Nürnbergistä, ja sitten Pilsenin ja Prahan kautta Przozoviin Tsekissä. Prervistä. Hän, tässä on tätä väärin äänettäjä nimiä, niin annetaan anteeksi Prozovin ja Hranitsajan Moravian jälkeen. Tämä jakaa tuo Ostravan linjaan, joka, joka on lähellä matkustajaliikennettä ja suora linja Puchoviste Zilinan kautta Slovakiassa, joka on lähinnä rahtilinja tai täysin. Maaliikenteessä aloitetaan Strasbourgista, Frankfurtin kautta, Nürnbergin kautta, Prahan kautta, Brunnon kautta, Kositsinan, Zelinän, Ukrainan rajalle. Ja sitten kuinka monta jäsenvaltiota on mukana? Kahdeksan jäsenmaata, neljä ei-EU-maata, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Moldova ja Ukraina. Ja tämä liittyy vain liikenteeseen. Yli 3450 kilometriä junaliikennettä, 2700 kilometriä sisävesiliikennettä, 4400 plus maatieliikennettä. Y- yli 30 junamaan kuljetusterminaalia. 21 rajan ylityskohtaa, joka erittäin tärkeää EUlle, nämä ovat prioriteetteja, koska ylityspisteiden infra on aina vaikeutena. Kahdeksan juna, kahdeksan maantieliikenne ja kuusi sisävesiliikenne rajoituskohtaa, 19 ydinsatamaa. Tässä on tietty tasavaatimukset, tonnistovaatimus satamalle voisi tasolla. Sekä sisävesi- että merisatamilla ja 11 lentokenttää. kriittiset kysymykset. Skenaario on aika monenmutkainen. Tämä liittyy maihin, jotka aikojen alusta ovat kehittäneet omia lähinnä pääomanapaisia kuljetusjärjestelmiä, joita nyt halutaan luomaan eurooppalaisia käytäviä merkittäville rahti- ja matkustajavirroille kolmeen perusoletuksen pohjalta. Täytyy muistaa, että kun kyseessä on, on eurooppalainen käytävä, missä niin näitä Euroopan veronmaksaja on valmis maksamaan tästä käytävästä. Jos jäsenvaltiot haluavat ainoastaan sitä, mikä niille itselleen on tärkeää, Euroopan veronmaksajalla ei ole kovinkaan paljon syitä investoida infrastruktuuriprojekteihin, joten Euroopan veronmaksaja – on ilmassa, että haluamme auttaa, mutta tehkäpä tästä aidosti eurooppalaisia projekteja ja käytäviä. Mitä tärkeitä näkökohtia on? Kolme oletusta on pohjalta. Ensinnäkin monimuotokuljetukset, intermodaalisuus, kestävät yhteydet kaikkien kuljetusmuotojen kesken. Infrastruktuurin korkea laatu ja myöskin turvallisuusjärjestelmät junalle nopeasti ERTMS. Ja kautta vuoden toimiva sisävesiinfrastruktuuri ja maaliikenteen moottoriteitä sitten pitäisi olla kaikki alla sama. Yhteiskäytettävyys, erityisesti rautatieverkoston tapauksessa, kun sähköistäminen on erilaista. Ja on vielä sähköistämättäkin pätkiä ja erilaisia merkinnäytöjärjestelmiä. Turvallisuuden kannalta, että on aito juna käytävä kaikenlaisella ERTMS ja pitäisi olla muita merkintä, tai merkinnäntöjärjestelmiä ja tämä pitäisi olla sähköistettyä. Muuten yksi veturi ei matkusta kautta Euroopan. Mitä investointitarpeita? Ne ovat merkittäviä. Antavan laajentaminen kokonaisuudessaan ja välttämättömät investoinnit. Korkeiden standardimme mukaan nostavat kokonaiskustannukset yli 64 miljardin euron. 64,64 miljardia. Eli 64 miljardia 640 miljoonaa. Valtava könttä summa rahaa kaksi kolmasosaa investointitarpeista menee rautateihin, niiden päivittämiseen, modernisointiin ja sen ERTMS-standardointiin. Mm, lähes neljäsosa menee maaliikenteeseen, 6 prosenttia sisävisen liikenteeseen. Rauhoittelisin vain 6 prosenttia. Ja loput logistiikkaan satamiin ja Juna terminaaleihin ja lentokenttien pääsyyn liikenteeseen. Käytävien prioriteetit. Jos me haluamme investoida käytäviin, Käytävien pituudet hahmotelin Tonavalla ja Reinillä ja Mainilla. Prioriteetteja täytyy asettaa. Kaikkea ei voi tehdä. Euroopan täytyy asettaa kohteet etusijalle. Rajat kohdat ovat usein pullonkauloja koska naapurimaiden tekniset järjestelmät eivät aina ole yhteensopivaa. Tämä on usein juna liikenteen suhteen sisävesiliikenteessä hallinnolliset esteet ovat merkittävä este kestäville kannattaville järjestelmille. Muistamme Espanjan Muistamme Venäjä, joka ei ole EU-ssa, jossa on oma raideleveytensä myöskin merkin antajärjestelmät ole mikä oli. Tällaista on kaiken, kaikkialla. Taranvan tapauksessa eh, turvalliset merkelpoiset yhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä, eli tätä täytyy ylläpitää, ja komissio on valmistellut joen ylläpito suunnitelmaa ja kaikkien joen rantavaltioiden, niin eu kuuluvien kuin ei kuuluvien pitäisi olla mukana. Rusissa viime vuonna Bulgaria ja Romania allekirjoittivat sopimuksen minun johdollani, jossa sitouduttiin vastavuoroiseen tukeen Tonavan yhteisölle ja myötäleille. Yhteisten Romanilla ja Bulgarialla on, ne jakavat suuren osan Tonavaa. Ne täytyy työskennellä yhdessä, että tuo osa sitten pysyy pinnalla. niin että ylläpito tonavalla toimii. Tiedämme, että tie on pitkää. Jos meillä on projekti, joka kuuluu tähän, niin 2030 mennessä täytyy olla valmis. Siinä halutaan erilaista, niin siinä on juna lautalla. Tämä on siis pitkä, mutta tämä on ensimmäinen työsuunnitelman osa. Ja tämä on tärkeää virstanpylväs, että ymmärrämme, mitä on pelissä. Ennen kuin me tätä ohjelmaa teimme, meillä ei hajuakaan, mitä EUssa tehdään. Mitä ohjelmassa pitäisi olla? Miten vakavia erot useammassa maassa olivat. Me pyrimme siihen, että jokaisella maalla on koulutusverkosto, joka hyödyntää alueellisia erityispiirteitä ja samaan aikaan luo siltoja rajojen yli, jotta alueet kasvavat, jotta hyödynnetään, tota, hyötyä ihmisille, jotka asuvat näissä maissa. Nämä loppuasia näyttää tärkeää. Täällä on paljon kauniita jokia. Me haluamme pilata niitä. Paljon kiitoksia huomiosta. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja tuleviin kehityksiin. Kaunilla käytävällä. And the first floor. Karla Weiss, kiitoksia kovasti Wim, Wim van de ensimmäisen puheenvuoron. Tuttu mies. Niin, puheenjohtaja. Kiitokset tästä. Ja kuten tiedetään, aina hauska tavata ja kohdata Kaiva Päissä. Olemme, olemme pikkusen vanhemman sukupolven edustajia. No niin, kuitenkin konkareiden kesken ensimmäinen kysymys lainsäädännöstä. Reinin keskuskomissio on aika paljon erilaisia määräyksiä säätänyt. Voidaanko sitä, niitä soveltaa Tonavan osalle näin saadaksemme, päästäksemme nopeasti asioissa eteenpäin? Sitten eh, Kiinan investoinnit, eh, siinä on sekä negatiivista että myönteistä, että voisimme käyttää eh, kiinalaista pääomaa Bukarestin ja Budapestin välisen rautatieyhteyden kehittämiseksi. Miltä sellainen kuulostaa? Ja kolmas kysymys. Romanian hallituksen aie sulkea paljonkin yhteyksiä. Mitä mietitte siitä näin tämän käytävän tulevaisuuden kannalta? Samoin tulevaisuutta ajatellen, vieläkö Elben yhteys on vireillä? Tonavaa ja Elpeäkin on pyritty yhdistämään tavalla tai toisella. Miten se idea Eilen, eilen kokouksessa korostettiin sisävesiväylien merkitystä ja kuinka tärkeää on ylläpitää näitä. Niin kuin tiedätte, Tonava on yksi tärkeimmistä väylistä. Sitä ei juurikaan tarvitse huoltaa, koska luonto on tässä meille tarjonnut erinomaisen väylän – korostitte tarvetta saada parempaa yhteistyötä myös näiden väylien huoltoon. Ei ole riittäviä intermodaalisia infrastruktuureita tällä hetkellä. Tämä pätee aivan erityisesti kaakkoisosaan, kun ajattelemme Tonavaa. Tässä on siis haasteita, aivan niin kuin esityksessänne osoititte kartan tukemana – Budapestista lähtien on erilaisia liikennemuotoja, jotka sitten lähtevät omille teilleen, eriytyvät. Haluaisin, että olisi enemmän yhteyksiä, yhtymäkohtia. Tämä minusta vaikuttaa aivan erityisen tärkeältä. Ei niinkään ole kyse siitä, että saataisiin lisää raideyhteyksiä tai parannettaisiin olemassa olevia, vaan pikemminkin Pitäisi investoida alueellisiin vesiväyliin. Meillä on Unkariassa, Romaniassa, Kroatiassa pieniä sisävesiä, jotka voivat olla erityisen tärkeitä. Jos näiden välille saataisiin yhteydet eh, ikään kuin Tonavan mallin mukaan, tässä menisin unohtaa Serbian. Siellä on valtavia rahoitus tarpeita, investointitarpeita. Kollega Van de Kamp myös mainitsi kiinalaiset sijoittajat. Täytyy mainita myös arabimaiden sijoittajat, jotka tekevät nimenomaan infrastruktuurisijoituksia Euroopassakin. Jotta Tonava voisi todella integroitua ja antaa oman panoksensa talouden näkökulmasta, niin katson, että tulisi kehittää horisontaalisia verkostoja entistä enemmän. Kyse ei ole pelkästään tieliikenteestä ja raideliikenteestä, vaan kyse on myös alueellisesta sisävesiliikenteestä. Tätä kautta voisimme täysin hyödyntää sen potentiaalin, jonka Tonava meille tarjoaa ja hyödyntää tämän myös taloudellisesti. Totta kai mielelläni kuuntelisin myös Rouva Päisin näkemyksiä. Kiitoksia. Sitten edustaja Marinescu. <clears throat> Thank you, uh, Chair. I have three questions. Kolme kysymystä. Tällä kaudella jäsenvaltiot laativat tätä kuljetukseen yleissuunnitelmaansa. Kysyisin, miten takaa käytävien harmonisoinnin, ei ainoastaan tämän, vaan kaikkien käytävien ja tämän yleissuunnitelman välillä, niin että yleissuunnitelmat 2014-2020 kaudella sisältävät käytäviin liittyviä projekteja. Miten teet sen? Tonavahan on joki jos joku jäsenvaltio ei tee mitä pitää. Kaikki on hyödytöntä. Vaikka muut tekisivät mitä pitää, mitä otat tämä huomioon. Onkaro esimerkiksi ei ole esimerkiksi kauhean innostunut investoimaan Tonavaan. Ja mikä on työsuunnitelmanne? Jotain selkeää. Sanotte sitä, tätä, tätä, mutta miten? Koska? Millä ja kenen rahoilla? Vähän tietoa. Aito työsuunnitelma. Danke sehr, jetzt Gesine. Kiitoksia Gesine Meisner sitten. Eh, kiitos puheenjohtaja, kiitos koordinaattori. Eh, tämä ää, eh, Romania kysymys, kysymys tuli jo Vimin suulla hyppäkehti toiseen. Marines Kulle ja häntä vähän myötäillen Robert Trautmanilla oli tällainen kolmen kärki suunnitelma. Onko teillä samanlaisia, samanlainen jotain, jotka mielellään siis hankkeet, jotka olisi hyvä saada heti toteutetuksi, mistä siis ovat tärkeitä, olemme sitten mistä jäsenmaasta hyvänsä. Miltä sitten, onko te, Entä sitten äh, nämä äh, valtiovalta, millä tavalla se on sitten eri maissa äh, mukana näiden avain, avainhankkeiden työssä ja niin ja mitä voisimme sitten kenties patistaa kollegoita lähestymään omia päättäjiään asioiden vauhdittamiseksi. Minä sisävesiliikenteestä hyvä ystävä kuin, niin kuin Vimkin sen asian osalta olen. Mutta tässä nyt tulee mieleen Atlantin, Atlantin ta, yhteys äh, Mustalle merelle, sitähän meillä ei ole, vaikka siitä on haavoitu ja ajat. Ja tiedämme, että tällä matkalla on monta mutkaa, mutta millä tavalla äh, millä tavalla sitten mietitte, jos, äh, jos esimerkiksi paikallinen väestö vastustaa tällaisia, ja jos siellä saksalaiset no, nousevat poikkiteloin, niin millä, ta- millä tavalla, ei sit, eihän se tietenkään toteutuisi. Mutta entäpä sitten tämä tonava erilaisin kanavajärjestelyyn tai muinein voitaisiin sitten elvyttää. Ja vielä, vielä kauniksi lopuksi minä itse ensin parit kehut. Ensinnäkin on hyvä, että, että, että tässä että, että Rhein-Main tonava käytävästä on kysymys, eikä kanavasta. Ja sitten kuten Parabeis totesi, että tämä prioriteetit ovat tärkeitä tietenkin tältä, tältäkin osin. Jos jos kaikkea halutaan rakentaa, siihen menee 5-60 vuotta, mutta jos voitaisiin keskittää äh, hankkeet johonkin, esimerkiksi saada sitten tavaraa 60 prosenttisesti rautateille, niin siinä sitten tietenkin on äh, tämä vesiväylän rooli myönkin äh, olennainen. Se voisi olla sitten tässä tällainen oheis, oheis, oheis prioriteetti. Tämä on aika tämä aika hyvin well established, kuten todettu tällä Äh, tämä hanke perusteltu, eli tämä äh, äh, yhteys Atlantilta Mustalle merelle Rhein Main Tonama kanava maksaisi siis tietysti miljardeja, mutta Folkehav aikoinaan, aikoinaan liikenteestä vastannut Saksan ministeri ää, ei ollut mikään vihreä edusta, ää, totesi sitten, että, että, että, että, että ei tästä voida sitä rakentaa. Eli jos tämän päivän saadaan 10 prosenttia siitä aikaiseksi, se, se liittyy tähän infrastruktuurin ää, ää, luomiseksi, mutta tarvetta muulle ei ole. Viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana on ää, vesiliikenteen osuus on huvennut 20 8 prosenttiin. Liikenne on hidasta ja tehotonta siinä mielessä mutta äh, äh, äh, Tonava on kuitenkin navigoitavissa. Minä olen melonnut sen Ingolstadtista sinne alas asti aina siellä parin, muutaman minuutin välein aina joudumme, joudun sitten siinä kanotilla mutkittelemaan, kun sieltä tuli isoja aluksia, aluksia vastaan mutta täällä kävin kässä taannoin siellä, niin ei siellä tullut kuin pari kolme promoa vastaan. Eli siis tarve, tarvetta ei välttämättä enää ole että tämä uh, Inland Waterways on niin well established, että niitä on ihan tarpeeksi, näitä sisä, sisävesiyhteyksiä, jos tämä kaikkia ähm, yhteenulottuvuuksia ole tähän otettu mukaan ollenkaan rahan tarpeissaan. Nyt kysyn, kysynkin, että eikö, pitäisikö sitten alus, alus, aluskantaa mieluumminkin muuttaa, eikä niinkään muuttaa sitten näitä vesi, vesiväyliä uudistaa. Voisimme sitten käyttää tässä järkeämme enemmän, että ajatellen sitä, että tämä kuljetustavoite, yhteydenpitotavoite toteutua. Tämä oli minun kysymykseni. Onko asialle tehty jotain tutkitta, ja onko tutkittu tämän käytävän kehittämismahdollisuuksia. Tämä 6-70 prosenttia raiteilla, loput vedessä, vaan aika, aika yllättävä tieto nyt jään odottamaan Karabashin vastauksia mielenkiinnolla. Mr. Chairman. <laughs> Puheenjohtaja. Tonava aina meidät erottaa. Um, Yhdistää, sanoo puheenjohtaja. Uh, Lähden liikkeelle hollantilaisen kollegan kysymyksestä. Hän esitti kysymyksen säännöistä ja laeista, jotka pätevät Reiniin? Voidaanko tilannetta verrata Tonavaan? No ei aivan. Meillä on Reinin komitea ja myös Tonavan komissio. Me haluaisimme, että Tonavan komissiota modernisoitaisiin. Komissiohan on mukana myös Tonavan komissiossa. Olemme pyrkineet tähän jo vuosikausia. Olemme pyrkineet saamaan sellaisia sääntöjä, jotka pätevät sekä Reiniin että Tonavaan. Kaikki ei kuitenkaan ole mahdollista. Tässä täytyy ikään kuin soveltaa sääntöjä Tonavan olosuhteisiin. Totta kai tämä on hyvin tärkeää, jos halutaan sellaisia aluksia, jotka tulevat Reiniltä Tonavalle – ja ei tarvita kahdenlaisia sääntöjä. Me työstämme modernisointihanketta Tonavan komissiossa. Kyse on käytännön ja pikemminkin poliittiset ongelmat ovat tässä kompastuskivinä. Aivan niin kuin tekin, minä haluaisin nopeuttaa tätä, mutta poliittiset ongelmat jumittavat etenemistä. No sitten rahat Kiinasta. Kollega mainitsi myös arabirahat. Tämä on aika vaikea pala. Komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ei pysty kaikkea rahoittamaan. Näitte kalvoilta nämä tiedot. Meillä on valtava määrä rahaa, joka on tarpeen näihin hankkeisiin. Ja nyt puhutaan pelkästään käytävistä, liikennekäytävistä. Jäsenvaltioissa on valtavasti liikenneyhteyksiä, jotka eivät vuoteen 2030 mennessä koskaan toteudu. Jos jäsenvaltiot haluavat kääntyä Kiinan tai Karabimaiden puoleen, niin emme me voi tähän puuttua mutta aina ne haluavat jonkinlaisen vastineen. Jokainen maa joutuu omalla kohdallaan tämän ottamaan huomioon. Romanian hallitus on käsitellyt tätä raideliikennekysymystä. Olin mielenkiintoisessa kokouksessa Romanian kollegan kanssa – Alankomaissa joka päivä me harmittelemme sitä, että suljimme toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla paljon raideyhteyksiä. Ja tätä me kadumme joka päivä. Sanoin Romanian ministerille, että miettikääpä kahteen kertaan. Vaikka sitten, että näitä yhteyksiä niin paljon käyttäisikään, niin älkää silti sulkeko yhteyttä välittömästi. Miettikää todellakin kahteen kertaan ja jopa kolmeen kertaan yhteyksien sulkemista, lopettamista. Jos yhteys lopetetaan, niin sitä ei enää uudelleen avata. Aina tarvitaan paljon tilaa raideyhteydelle. Jos tilaa sitten käytetään johonkin muuhun, niin ei sitä sitten enää uudelleen takaisin saada. Ja jollakin päivänä on sitten katumisen paikka. No sitten yhteys Elbelle. Se ei ole tässä käytävässä mukana, mutta olemme tutkineet yhteyttä Tonavaan. Tämä oli Tsekkoslovak Tsekin tasavallan puhujakorjaa No ikä tässä tempuille, Tsekin tasavaltahan se nykyään on, eikä Tsekoslovakia. Olen vakuuttunut siitä, että jos halutaan saada yhteys Tonavaan, niin tarvitaan rahtia, tarvitaan jotakin, jonka avulla ylittää tämä vesiväylä. Jos Hampurista rahaan ei ole yhteyttä, joka voitaisiin kulkea veneellä, aluksella. Mehän tiedämme, että jos tätä yhteyttä ei toteuteta, niin koskaan ei ole riittävästi rahtia, jotta tällainen investointi olisi kannattavaa. Kyse on vuorista ja kallioista ja mitä kaikkea. Matka on pitkä ja rakentaminen kallista. Tarvitaan rahtia, tarvitaan tavaroita, joita kuljetetaan. Muutoin ei pidä käynnistää tämän yhteyden rakentamista. Ensin yhteys Hampurin, jotta tavaravaihto sujuu. No sitten herra Daily Olen nyt kuullut pullonkauloista Budapestissa ja sitten kiinalaiset ja arabit ja Revesaba ja Tisa. Sava on tässä käytävässä mukana. Me perehdymme aiheeseen ja myös Tisaan. Me pohdimme kyllä asiaa. No sitten kysymys Serbiasta. Se on aivan eri juttu. Oma tarinansa. On hankkeita, joita Serbia haluaisi toteuttaa jo alusta saakka. Kaikki kansalaisjärjestöt huomioitiin tässä hankkeessa. Myös ympäristöjärjestöjä kuunneltiin ja haettiin niiden hyväksyntää. Toimittiin hienosti, jos nyt viittaan siihen, minkälaisia ongelmia koettiin Romaniassa. Ongelmana tässä on se, että emme vielä tiedä, minkälaisia varoja meillä on käytettäväksi Serbiaan. Kaikki ne hankkeet, joita Serbiassa on, ne ovat kaikki rajat ylittäviä hankkeita. Eli jos jäsenvaltiota tulee rahaa, niin varmasti Serbia on mukana tässä kisassa. Kaikki hankkeet ovat rajat ylittäviä hankkeita, ongelmat ja pullonkaulat ovat niin ikään rajat ylittäviä, mutta vielä tällä hetkellä me emme tiedä, onko rahaa käytössä tähän. Aivan oikein kysytty näistä horisontaalisista verkostoista. Sehän on ainoa, mikä voi toimia. Me tarvitsemme todellakin verkostoja. Ja jos on yksi maa keskellä, joka ei toimi, niin verkosto ei toimi. Kenties tässä on jotakin muutakin tekemistä vielä tälle iltaa. Tonava on niin pitkä. Meillähän on esimerkiksi Alankomaissa sellaisia jokia, jotka eivät ole ko- kovinkaan pitkiä, joku ne 100 kilometriä ja palvelevat koko talouttemme, mutta Tonava on aivan valtava pitkä verrattuna meidän jokiimme aina kannattaa tehdä jotakin niissä maissa, jotka kuuluvat uusiin jäsenvaltioihin, jotka ovat tällä alueella. Minun mielestäni Tonava voi olla hyvin tärkeä liikennekuljetusväylä. Aina täytyy investoinnit ovat pienemmät silloin, kun investoidaan vesiväylään verrattuna raideyhteyteen. Oman kokemukseni mukaan, kun olin ministeri, en ole koskaan nähnyt, että tieyhteys tai raideyhteys ei olisi auttanut järkevää hanketta luontoa täytyy suojella, täytyy toteuttaa hankkeet järkevällä tavalla ympäristön kannalta, mutta meillähän on paljon raideyhteyksiä ja niitä tarvitaan paljon, jos Tonavalle ei tehdä yhtään mitään. Rahaa tarvitaan nimenomaan näihin raideyhteyksiin aika lailla. Täytyy huolehtia ympäristökysymyksistä, mutta on toimittava myös käytännön läheisesti Tonava-asioissa. And uh, eh, at now, at this moment, uh, Hungary is... Tällä hetkellä Unkari tekee yhteistyötä ja tekee parhaansa, jotta se olisi muiden maiden toiminnan tasalla. Ei tämä tilanne toivoton ole. Uh, eh, Mr. Marinescu. Um, Harmonization. Eh? Harmonization between Yeah. Um, you asked about the hmm? shorter. Uh, you ask uh, you ask about the, the master. Kysyitte suuresta suunnitelmasta, masterplanista ja käytettävistä. Meillähän on tässä yhdeksän käytävää. Siinä kun käytävät yhdistyvät, esimerkiksi Saksassa näitä on kuusi. Me olemme keskustelleet uh, hallituksen kanssa Saksassa – ja olemme keskustelleet kaikista näistä käytävistä, niin että kaikki voivat todeta, että tässä nämä käytävät sitten risteävät, mitä voimme tehdä, jotta todella teemme työtä koordinoidusti ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Tämä on toistaiseksi toiminut varsin hyvin. Koordinaattorin työnä on valvoa sitä, että käytävä todella on käytävä niin, että ei ole mitään puuttuvia osia tässä käytävä rakenteessa. Sellaisia osia, jotka ovat oleellisia, jotta käytävä toimii. Tällä hetkellä me emme tiedä, mitkä hankkeet ovat tarpeellisia. Me emme tiedä vielä arvion lopputuloksia. Emme tiedä, mitkä hankkeet hyväksytään loppujen lopuksi, joten en voi vielä sanoa mitään tästä aiheesta toistaiseksi. Minun tehtäväni kuitenkin on valvoa loppujen lopuksi, että käytävä syntyy. And Hungary, uh, as I said to your colleague, Hungary is... Niin kuin kollegalleni totesin, Unkari tekee nyt yhteistyötä. No mistä rahat tulevat? Mistä ne otetaan? Meillähän on Chen Chi rahat, näistä rahoista me puhumme. Puhumme 12 miljardista. Ja sieltä sitten valikoidaan hankkeet. Romanienkin rahat tulevat Euroopan veronmaksajilta. Ja tästä syystä me haluamme todellakin eurooppalaisia käytäviä eikä kansallisia käytäviä. Sitten Meissner, mitkä ovat äh, top viitosessa. Kysykääpä ensi kuussa, taikka syksyllä sitten. Nyt en vielä pysty vastaamaan. Jokainen hanke, joka tulee nyt arvioitavaksi tällä hetkellä, niin nehän ovat kaikki omalla tavallaan älykkäitä, fiksuja hankkeita, mutta jos valmistelu on ollut heikkoa, niin ne eivät vielä ole valmiita toteutettavaksi. En pysty vielä tähän teille vastaamaan. Meillähän on työsuunnitelma, joka on jo sopimus jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot ovat sanoneet kyllä ja ovat sanoneet, että näistä hankkeista me valitsemme ne hankkeet, joista pidämme jotka toteutetaan, ja nämä ovat myös Euroopan näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Yritämme siis saada Toravasta irti enemmänkin vielä. Enpä usko, että Rotterdamista Konstansaan menee yksikään alus. Siinä on melko monen matka välillä Rotterdamista Viininkin kenties. Jos minä olisin kipparina, niin varmaan tekisin päätöksen, että en koskaan lähtisi tälle matkalle. Yeah, I say Mr. Kramer because I think this, this was... No sitten, herra Kramer, ää, äh, tämä ei tainnut olla aivan teidän kysymyksenne, mutta kyllä sanon, että todella aiomme prioriteetit pitää selkeinä. Kansalaisten näkökulmasta on tärkeintä, että ihmiset voivat astua junaan ja kulkea kautta koko Euroopan junalla ja tämä on heijastunut kaikkiin suunnitelmiimme. Junan lisäksi tarvitaan myös vesistöjä, ne tulevat halvemmaksi, siinä tarvitaan vähemmän rahaa. Tiedän, että meillä on tässä näkemyseroja, mutta totta kai on turvallisempaa kuljettaa rahtia junassa tai vesiväylillä verrattuna maantieliikenteeseen. Totesitte, että tällä hetkellä ei ole tarvetta sisävesikuljetuksille. Esittäisin teille vanhanaikaisen kysymyksen. Mikä oli ensin, kana vai muna? Kunhan tähän vastaatte, niin sitten voi vastata tähän teidän kysymykseen. Kyllä, Tonavalla on ollut paljon navigointia liikennettä, jolle nyt sitten on kuiva kausi, joka jäi jumiin, koska sedimentti on niin paljon, että alukset jäivät sitten sedimenttiin kiinni. tonavaa pilaamatta. Me voimme kyllä tonavaa paljon kehittää niin, ja myös niin, että tonava pysyy yhtä kauniina kuin se on tälläkin hetkellä. Luulenpa, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Thank you very much for the presentation. Kiitos kovasti tästä äh, alustuksesta ja vastauksista. Äh, pidämme, pidämme yhteyttä. Äh, jos tätä tota tulee, voimme, voimme kirjoittaa kirjeen teille ja ehkä teillä on sitten meille antaa ne viisi painopistettäkin meillä. Ja kiitoksia vielä kovasti tästä potretista. So, dann kämen wir zu unserem nächsten Vortrag. Ja siitä eteenpäin seuraava esittely. Laurens Jan Brinkhorst, tervetuloa. Äh, Välimerikäytävän eurooppalainen koordinaattori. Äh, Brinkhorst, äh, olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm delighted to be... Kiitos puheenjohtaja. Mukava taas olla parlamentissa ja tässä liikennevaliokunnassa kertomassa vähän Välimeren käytävän nykytilasta. Kuten muistatte, viime vuoden alusta asti olemme olleet uudessa vaiheessa. Käytävän toimintasuunnitelma on hyväksytty laajasti. En lähde tätä käytävää nyt sen kummemmin yleisesti selittämään. Teillä oli koordinaattorien kanssa Äh, tästä äh, antoisa keskustelu. Käytän nyt sitten tämän 10 minuuttisen tähän Välimeren käytävään. Äh, te saaneet tämän toimintasuunnitelman 2014 vuoden neuvottelujen tuloksena syntynyt suunnitelma, komissio, jäsenmaat, tukku ulkoisia, ulkopuolisia konsultteja osallistui siihen, ja minä sinä sitten olin puhe- puheenjohtajana. Tässä ensimmäisellä kalvolla haluaisin esitellä muutaman käytävän erityispiirteen teille. Se äh, hal, hal, halkoo kuutta jäsenmaata, <clears throat> kuusi Keski-Euroopan ja kuusi Kaakkois. Se on sitten Alppien eteläpuolinen teeten verkoston yksi avainosa. Se ulottuu tuolta Espanjan eteläosin osista tuonne Romanian, Slovenia, Kreikkaa, Kreikan halkoo sitten tuolla Italian yläpuolella ja sieltä kohti jatkaa sitten tuonne Ukrainan rajalle asti. Pari elementtiä tähän. Sen kokonaispituus on 3000 kilometriä. Tämä eurooppalainen ulottuvuus tässä korostuu sillä, että se halko seitsemän kahdeksasta muusta käytävästä, mikä tuo siihen tätä äh, takeellista ulottuvuutta, eli se ei siis rajoitu pelkästään kahdenvälisiin kysymyksiin. Äh, se on äh, geopoliittinen ulottuvuus tässä korostuu, jos missä. Sitten toinen tärkeä seikka, joka suunnitelmassakin, kun vastuu sen varrella asuu 8 prosenttia Euroopan unionin asukkaista kaiken kaikkiaan, tuo noin 7 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta. Lombardialle tietenkin sillä on suuri vaikutus Katalonian alpeille ja Madridin seudulle niin ikään. Ranskassa, Italiassa, ja Espanjassa nämä seurat sijaitsevat siis kuten sanottu, mutta se on myöskin ainoa Alppien eteläpuolinen yht, tällainen yhteinen käytävä. Tässä on sitten näitä tärkeimpiä kysymyksiä, jotta voisimme kehittää tätä mahdollisimman hyvin. Pitää voida käyttää infrastruktuuria tehokkaasti ja kestävällä tavalla ja pitää käytävä toimintakykyisenä monet kollegat ovat kokeneet, että infrastruktuuriongelma kärjistyy rajaseudulla, jossa tekniset ja rahoitukselliset vaikeudet korostuvat siinä, että kaksi jäsenmaata joutuu tekemään yhteistyötä. Tämä yhteistyö Euroopassa on, on luonnotonta. Luonto ja kansalliset kulttuurit sanelevat tässä paljon. Siksi me joudumme kollegoinen juuri näihin kysymyksiin keskittymään. Rajat ylittävät seikat ovat erittäin tärkeät, mitä tulee nykyaikaistamiseen ja, nykyaikaistamiseen ja operatiivisen käyttökelpoisuuden parantamiseen. Esimerkiksi e- e- e- Espanjan ja Ranskan välissä on täällä uusi suurinopeuslinja 2013 vuodesta asti, mutta se on alikäytetty alikäytössä rahti, rahtiliikenteessä, koska rahti mieluummin kuljettaa näitä perinteisiä klassista yhteyttä pitkin tuolta eh, Iberian niemimaan halki. Eh, Ranskan ja Italian välissä on ollut jo 50 vuotta ja tällainen historiallinen yhteys ollut olemassa. 18, 1870 rakennettu 150 vuotta sitten tämä eh, Ranskan puoli vaatii, vaati kaksoisveturit työntämään normaalia rahtia. Ja se, se on erittäin epä, onnistunut ratkaisu kilpailukyvyn kannalta, koska siellä on paljon poikkiraiteita ja muita teknisiä häiriöitä. E, niin, tuolla itäosissa tarvitaan niin ikään päivittämistä teidän standardien mukaisesti koska olemassa olevat äh, linjat ovat jo kapasiteettinsa ylärajoilla ja ovat jo ylittäneetkin ne noin keskipitkällä aikavälillä. Äh, äh, koska tässä on, tässä on hyvin paljon päällekkäistä suurten kaupunkien sisäistä ja kaupungista toiseen kulkevaa liikennettä, rahtiliikennettä sellaista. Raiteet ovat topa täynnä. Sitten Montpellierin ja Perpignanin välisen yhteys sen kaikki yhteydet Ranskan satamiin ja, ja muille tulevat sitten muuden täällä yleisten leveysmittojen alaisiksi 2030 mennessä. Kenties saattaa olla kysyntää yli 300 junalle päivässä 100, 150 rahtijunalle, tavarajunalle, sitten matkustajajunille ja noin 60 suurnopeusjunaakin sinne pitäisi saada mahtumaan, mutta ne eivät mitenkään nykyraiteille mahdu, eivätkä sovi. Tämä yhteiskäyttö on, on tietenkin avainsana. Meidän pitää varmistaa sitten poistaa mahdollisimman paljon äh, tason risteyksiä äh, ja lisätä äh, akselikantavuutta. Erityisesti tuolla itäosissa nämä ongelmat ovat pahimmat Äh, e- Espanjassa pitäisi tämä historialliset äh, äh, linjat pitäisi uusia, ne on nykyään pelkästään rahtiliikenteen käytössä. Ja jos ei näin toimita, rahti liikkuu sitten edelleenkin mieluummin maanteitse kuin näillä huonokuntoisilla raiteilla. Esimerkiksi Espanjan ja Italian välistä, välistä liikenteestä erittäin pieni osa kulkee rautateitse, suuren meritse ja sitten loput maanteitse, mikä on tietysti on paitsi epätaloudellista myöskin kestämätöntä noin pitkällä aikavälillä. Sitten puheenjohtaja, uudet TNT-käytävät on suunniteltu multimodaalisiksi, eli pitäisi yhdistää nämä suurimmat ja vilkkaimmat satamat ja teollisuusalueet, ja näin tässä tietenkin pitää varmistaa, varmistaa kilpailukykyisyys. Meillähän on 30 satamaa tämänkin käytävän varrella. Puheenjohtaja, nyt sitten muutama prioriteetti, painopiste, minultakin viisi. Oman ensinnäkin tämä nämä avain, puuttuvat avainyhteydet pitää Äh, saada kuntoon. Leonin Torinon välinä on yksi niistä. Ilman Leonen, Leonin ja Torinon välillä ei ole mitään yhteyttä sitten etelä, Alppien eteläpuolella, äh, etelä, äh, länsi- ja itä-Euroopan välillä. Ja toisekseen Montpellier yhteyden tarkoitus on no sitten, tarkoitus, se yhteys on tarkoitus valjastaa maksimaaliseen käyttöön, mutta myöskin siinä itäosien rautatie- ja maantieyhteydet pitää saattaa päivän tasalla. Nämä ovat kaikki kohesiomaita, sitä paitsi. Eli totta kai kuljetussektori on tässä merkittävänä toimijana kohesion edistämisessä. Sitten tietenkin tämä yhteen, yhteen toimivuus, tämä raideleveys Espanjan ja muiden Euroopan maiden välillä on olennainen. Se heijastuu myöskin mahdollisten junien pituuteen. Niin ikään on varmistettava, että rannikoilta on hyvät yhteydet tänne sisämaahan takamaille. Siellä Siinä sitten tietenkin maantieliikennekin näyttelee merkittävää roolia. Ja sitten viides on tällaisten kaupunkialueiden yhteyksien kehittäminen. On hämmästyttävää, että tänäkin päivänä tämä kaupunkiliikenne kehittyy hyvin riittämättömällä tasolla minun mielestäni tässä tarvitaan jonkinnäköistä asennemuutosta Euroopassa, että voidaan kansallisista, ei katsota enää oman napaan, vaan ruvetaan ajattelemaan laajemmin. Ja tämä lähtee, kaikki perustuu tähän yleiseen havaintoon yhteisestä hyvästä. Kiitoksia herra Brinkhorst tästä alustuksesta. Muutama kysymys. Aila Sender aloittaa kysymys arvoisa puhemies Kiitos, puheenjohtaja. Paljon kiitoksia esityksestä. Tästä ensimmäisen kertomuksen esittelystä. Paljon kiitoksia. ensimmäisen kertomuksen esittelystä. Tässä on sisältöä. Tiedämme erityispiirteistä ja jostakin keinoista, joilla vastata haasteisiin ja johonkin pullonkauloihin. Haluan kiittää rehellisestä lähestymistavasta. Jos Eurooppa ajatellaan kokonaisuudessaan, täytyy miettiä, miten päästä eroon jäsenvaltioiden inertiasta. Ne suojelevat kansallista tilannetta yrityksiä. Me periferiassa meillä on tupla, tripla taakka. Päästäksemme keskustaan, keskukseen. kartoissa ehdotuksissa on aina ongelmaan se, että me täytyy todeta, missä minä olen tuossa kartalla. Jotkut kortit ovat vaaleampia ja jotkut vähän tummempia. Tässä on Algeciras tuossa alhaalla. Sitten mennään pohjoiseen ja itään. Sitten siinä on joki, pitäisi mennä Andalusiaan ja itään ja Almeriaa kohti. Ja sitä tässä ei näe tässä kartalla. Siinä on Cartagena ja Murcia. Jossain tuossa pitäisi myös olla pieni haara, joka menee Andalusia päin. Eikä se on hyvin vaalealla, mutta jos andalusialainen tarkastelee karttaa, niin he näkevät, että se ei ole siellä ja se olisi tärkeää mainita. Se on olennainen osa. Siinä yhdistetään Algeciras satamaan, niin se on erittäin tärkeää kartalla se on. Tässä on Espanja koskeva paradoksi. Tämä oli järjestynyt myös junien kannalta tässä puhutaan eristäytyneistä verkoista ja re- reittiliikenteestä, rahtiliikenteestä. Tässä on nopeita yhteyksiä. Nämä ovat matkustajayhteyksiä. Tämä historiallinen rahtilinja on vapautettu mutta rajalle tultaessa täytyy tehdä jotain. Kuten tiedätte, nämä kaksi rajoituskohtaa, siinä on tapahtunut muutoksia Transvessa, Deutsche Bank osti Transvessaan. Ja tässä vaiheessa kysymys on, miten siirtymää hoidetaan sujuvasti. Ratkaisu. Tämä korkea kolmas akseli. Yhtä, se, että tämä päälinja siirtyisi eurooppalaiseen raideleveyteen. Mitä mieltä olet ehdotetusta ratkaisusta? On osia Euroopasta, jossa tätä sovelletaan ja se on hyvä, erityisesti Katalonian tapauksessa. Ja sieltä Ranskaan päin. mutta kaikenlaista ei ole otettu oikein hyvin vastaan. Missä määrin tämä voisi olla ratkaisu, vaikka tilapäinenkin ratkaisu? De, de la interoperabilidad y, la, y los cambios modales, yo también querría preguntarle. Tämä yhteiskäytettävyys on kysymys. Etelä-Euroopassa on tunneleita, jotka voisi helposti ratkaista. vaikuttamalla tunneleiden korkeuteen. Mutta ongelmana on, että toimijoilla ei ole käytössä matalampia vaunuja. Kiitos Dominic euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Brinkhorstia hänen esityksestään luonnollisesti. Haluaisin esittää kaksi kysymystä kahdesta segmentistä, jotka minua kiinnostavat aivan erityisesti. Ensin korostitte vaikeuksia ja totta kai myös etua, joka on saada aikaiseksi Perpignan ja Montpellier-yhteys. Me tiedämme, että on kaksi vaihtoehtoista reititystä. Yksi rannikolla, joka aiheuttaisi ympäristö ongelmia ja väestöstä vastustaa. Sitten on toinen vaihtoehto, joka minusta on arvioitu 80 miljardiksi kustannukseltaan. Onko tehty valinta näiden välillä? Onko ongelma edelleenkin vielä olemassa ratkaisemattomana? Ja toinen kysymys, Lyon-Torino-yhteys. Usein ihmiset ajattelevat tunnelia minä ajattelisin sitä, miten työhön päästään käsiksi. Tässähän on keskeytettyjä hankkeita tällä hetkellä. Lyonin lähellä ensinnäkin Ranskan hallituksen miljardin 600 miljoonan hanke. Ja sitten Lyonin ja tunnelivälinen yhteys, joka tällä hetkellä ei ole hyväksyttävissä tämän kokonaisuuden kannalta. Ja siinäkin puhutaan noin 20 miljardista kustannuksien näkökulmasta. Onko olemassa jonkinlaista arviointia, onko otettu kantaa näihin vaihtoehtoihin, aikataulutukseen, rahoitukseen, joka on varsin äh, korkealla tasolla? Nämä kaksi yhteyttä ovat oleellisen tärkeitä, kun ajatellaan yhteyttä toisaalta Espanjaan ja toisaalta taas Italian suuntaan, kun ajatellaan pohjois-etelä-yhteyksiä? Danke sehr. Jetzt Massim. Kiitoksia. Sitten Massimiliano Salini. Grazie. La, diciamo, la premessa che ha... Kiitos. Sanomanne oli aika selvää tekstiä ajatellen tämän puheena olevan käytävän taloudellista vaikutusta ja merkitystä. Muutamat luvut vielä hämmensivät, jos ajatellaan ähm, tämän käytävän merkitystä ja sen taloudellisen, taloudellisen hyödyn jakautuminen. Aika, aika vähän siis liikkuu liikkuu raiteilla, mikä tietysti sitten vähän vesittää sen ympäristöhyötyjä. Näyttäisi siltä, että esimerkiksi Lyonin kentillä, kentällä ei esimerkiksi ole tarpeeksi hyvää yhteyttä. Sitten on tiettyjä epä, epäloogisuuksia niin ikään matkustajaliikenteessä, sitten Slovenia ja Kroatia muutamana eh, eh, poikkeuksena, jossa raiteilla kulkee vain 20 prosenttia rahdista. Mutta jos, jos ajattelemme tätä eh, käytävän jatkoa, niin rautatieyhteys on todella tärkeä. Leonin Torinon luvut ovat häkellyttäviä. 30 prosenttia viennistä kulkee siitä, sitä kautta. 63 miljardia euroa. Jos tarkastelemme näitä taloudellisia lukuja, talouden tunnuslukuja tässä, niin tämä tietysti on yksi Mm, äh, ankaran polemiikin äh, ilmentymä ja kulmakivi tarvitse lähteä tätä kertomaan. Ja sitten tuo, nämä yhteydet, vaikka tämän käytävän ja Junckerin suunnitelman välinen yhteys. Me olemme puhuneet, miten rautatieinvestoinnit ovat olen, olennaisessa roolissa Välimeren ää, äh, käytävän kehittämiseksi ja elävöittämiseksi. Miten Junckerin suunnitelma tähän suhtautuu? Eikö ole hyvä juuri tätä rautatieinvestointeja painottaa? Tähän, tästä ei oikeastaan puhuttu kovinkaan äänekkäästi. Junckerin suunnitelman ja tämän välimeren käytävän välinen epämääräinen yhteys on huolestuttava. Sitten vähän ehkä provokatiivinen, provosoiva kysymys tässä mietteet menee tähän Suetsin kanavaan. Se tietenkin vaikuttaa Välimeren liikenteeseen. Miksei tätä ole otettu huomioon riittävästi? Ja sitten vielä yksi seikka. Ajatellaan maahanmuuttovirtoja, mitä kautta ne tulevat Eurooppaan. Tämä pitäisi sikäli politisoida tämä kysymys tämä, näistä investoinneista. Se, se, on, se on yksi virta, joka on niin minkään huomioita. Jetzt Jodoraus. Thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. Ja Euroopan käytävien kartalla on valtava reikä Länsi-Balkan. Yksi komission periaatteista liittyen näiden maiden EU-jäsenyyteen on yhteydet. Hänen ja Bolchin ja Länsi-Balkanin kuudenmaan julkilausumassa mainittiin, että pääreitti tietysti näihin maihin yhdistetään Euroopan verkostoihin. Kun TNT-verkkojen ensimmäinen arvio tehdään, kysymykseni koordinaattorille on, mikä on yleiskommenttinne Länsi-Balkanin yhteyksen suhteen samaa tietysti EU-ssa. Ja toinen kysymys koordinaattorille. Meillä tehdään TNT-verkkojen ensimmäinen arvio. Ja nyt Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ik heb wel... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on se vaikutelma, että Tällä koordinaattorilla varmasti on etunaan hyvä sää, kun ajatellaan käytävä sijaintia. Ensinnäkin toteaisin, että parlamentti on kovasti kannustanut liikennevälineiden väliseen muutokseen, modaaliseen muutokseen. Kun katson nyt toimittajamme tuloja, tuloksia numeroita, niin näyttää siltä, että tieliikenteestä tätä siirtymää ei ole tapahtunut. Minusta tulisi olla jonkinlainen visio, jonkinlainen näkemys asiasta. Tieliikenne on tällä, tässä käytävässä hyvin vahvasti edustettuna. No toiseksi tunneli Lionin ja Torinon välillä. Tämä on melkomoinen megahanke laajuudeltaan kuinka pitkälle tämä on edennyt? Tässähän ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan kyse on myös luvista, ympäristötuhoista. Onko kaikki nyt hallinnassa ja onko aikataulussa pysytty? Ja kolmas kysymys. Onko kiinalaisia investointeja mukana? Jotkut näkevät sen mahdollisuutena, toiset taas pitävät sitä uhkana. Mikä on teidän näkemyksenne kiinalaisesta pääomasta ja sen mukaan tulosta? No sitten vielä pieni, hieman rohkeampi kysymys. Ranskalaisten ja espanjalaisten välinen yhteistyö tässä käytävässä, eikö sitä voitaisi parantaa? Also auf freche Fragen gibt es bestimmt auch freche Antworten, aber das warten wir mal noch ab. Jetzt ist no niin, Karema Deli. Hyvät kollegat, herra Brinkhorst, kiitos esityksestä. Lion torin yhteydessä kaikki alkoi vähän hymyillä. Joten puhutaanpa nyt siitä. Herbertin Karst, ymmärrän hyvin, mutta haluaisin vahvistuksen teiltä. Leon torin tunneli 57 kilometriä. Voitteko vahvistaa tänään, että tämä prosessi, projekti kokonaisuudessaan maksaa 26 miljardia euroa? 26 miljardia euroa. Tiedä mitä sanotte. No, Eurooppa pyritään rahoittamaan koko projektia. Vain osaa tunnelista. Ja kun näen, että Euroopan unioni antaa takeita 40 edestä, Siinä on kuitenkin 12 miljardia plus pelkälle tunnelille. Herra Brinkhorst, millaisen mahdollisuuteen tässä tartutte, kun tämä yhteisliittymän perusta heikkenee? Ja ajatellaan Euroopan lainaa 40 prosenttia. Saatteko vahvistukset Italialta ja Ranskalta? jotka ovat vaikeassa taloudellisessa asemassa, pystyvätkö Ranska ja Italia takaamaan projektin taloudellisen toiminnan 60 prosenttisesti. Siinä on toinen kysymys myös. Ja sitten sanotaan ää, äh, modaalisen äh, kulutusmuodien vaihtojen kanssa. Kukapa ei haluaisi laittaa kuormaita kuljetusta junaan, rahtiin. Kaikki ovat samaa mieltä. Muista projektia pitää saada loppuun. Tässä on joko takaraja, mikä se on Herberin kanssa, onko se 2030? että tämä ympäristö ja saastumisen ratkaisut löytää 2030 mennessä? Koska saastuminen on tulevisen sukupolven kysymys Eikö ole muita vaihtoehtoja, herra Karsta? Oletteko ajatelleet muita vaihtoehtoja, kun te kuuluisaa Lion tarinayhteyttä? Herra Brinkhorst, onko Italia tai Ranska tällä hetkellä sitä mieltä, että voitaisiin todella hyödyntää Joker-suunnitelmaa? Rahoituksen voitte antaa konkreettisen vastauksen. Ja olipa käytävä mikä tahansa, joka on tämä johtava teema. Kaikki koordinaattorit ovat se maininneet, se on minullakin tärkeä. Oletteko te osallistaneet kansalaiset koordinointiinne, joka on perusasia? Kiitos puheenjohtaja. Danke sehr. Kiitos. Minäkin palaan vielä tähän projektiin me, me olemme tästä aiemmin tässä kuulimme, nämä prioriteetit ovat tärkeitä. Ranskan hallituksella on tietysti rahoitus, rahoitusvaikeuksia, siksi on peruttu tämä Bordeauxsta Bilbaon, Bilbaon suunniteltu yhteys tulevaisuuteen, kuten Ranskan tilintarkastus totesi, että 12 miljoonaa maksaa vain 120 miljoonaa, eli, tai miljardia 40 prosenttia kuitenkin tulee EUsta. On se sitten 40 miljardia enemmän kuin, tai vähemmän, niin mitä väliä. Eli, eli tämä tunnelihan pitäisi olla tärkein prioriteetti. Ja se on vielä tär, tärkeimpi, minulle, minulle se on tärkeämpi yhteys. Espanja on tässä ottanut pitkän askeleen ajatellen tätä raideleveyden mukauttamista Euroopan muihin raideleveyksiin. Se on erittäin tärkeää minusta toisekseen. Totesitte, että Lyon-Torino-yhteys, kun välihuuto tuo ajalla senderiltä ei kuulu. Bilbaossa käytiin jo, se, että tämä on tämä, tämä suuri nopeusjuna on mutta kuitenkin tämä, äh, siellä tämä Atlantin kolmio on nyt sitten eurooppalaisella raidelevyllä varustettu. No, eli kuten totesin, että, että tämä on ainoa yhteys että, että, äh, äh, tuolla Alppien eteläpuolella. Siellä on jo olemassakin oleva yhteys. Ky- ky- kyllä Leon ja Torino ovat yhteyksissä nytkin vanhan yhteyden kautta jos tämä uusi, uusi uudisrakenne maksaa 14 miljardia enemmän kuin äh, suunniteltiin, mietit, mietit, miettimisen paikka on siinä, että kumpi nyt sitten on edullisempaa, äh, tämä uusi yhteys vaiko sitten vanhan, vanhan äh, korjaaminen. Vallankin jos ajatellaan, että sen voisi kulua hyvinkin 30 vuotta sen rakentamiseen, että sillä välilläkin pitäisi jotakin voida hyödyntää. Eli tätä, kun rahaa on niukasti, niin pitää sitä panna prioriteetit Reilaan Hampurista äh, Berliiniin, Berslaun, Katowicen, Krakow, Krakovan kautta. Ja on mahtava käytävä. Siellä on tämmöinen 50 kilometrin äh, aukko Puol- Puolan rajalle. Se, halu, se äh, sadalla miljoonalla saataisiin kahden tunnin ajosäästö. Mutta sama, samaan aikaan meillä on tämä Saksan es, esimerkki. Ky- kymmenen 10 miljardia Stuttgartin yhteyden oikaisemiseen muutaman puolen tunnin ajan säästön, aika ajan säädämiseksi. Kaikki tällaiset vaihto, vaihtoehdot. Minä haluaisin tietää, minkälaisia vaihtoehtoja on ja onko jotain selvityksiä, niin kuin, mitä Ranskan tilintarkastaja totesi, että 12-26 miljardin yhtäkkiä nousee se hinta ja mistä se 14 sitten on tarkoitus ottaa. No tässä on tukku kriittisiä kysymyksiä, nyt sitten kriittisiä vastauksia, kiitos. Always a delight to be in the European... Aina ilo olla Euroopan parlamentissa. Kuten tiedätte, ja vieläkin 90 94 badgeja kannan. Nykyään tänne on vaikea päästä tämän lin, melkein linnoitus jos voin tehdä pienen suosituksen, joka ei liity omaan rooliin, niin etteikö voisi helpottaa pääsyä, kun jos kutsutaan, minulta kesti 25 minuuttia, mutta tavallaan kansalaiselta, jolla ei ole tuota kokemusta, ihmiset miettivät. Täältä olette aina suorapuheinen ja suora. tämä aina inspiroitte. Ensin Rava Sander. Varmaan olen kirjallisen vastauksen velkaa. Karttani on hyvin yleinen. Työsuunnitelma on hyvin yksityiskohtainen. Vaikka en ihan ulkoa osaa, onko tämä Andalusian pieni pätkä siinä. Andalusia on niin tärkeä osa Espanjaa, tässä pitäisi olla kytkös kun olen Välimeren alueen edustaja, niin palaan tähän, tähän. Karaman talli ei ole viitannut tähän strategiseen osaan, jos mitä epäilyksiä työsuunnitelman suhteen on raporttia kirjallisesti. Teidän pitää siis saada hyvät tiedot. Tuo tieto on välttämätön teille. raideleveysongelma ratkaiseva. Espanja on eniten Länsi-Euroopassa tehnyt uudistuakseen ja sopeutuakseen Eurooppaan. Strategista syystä olette pyränneiden takana, kuten mainitsitte. Ja haluan tukea Espanjan kantaa kovasti. Jotkut maat ovat halunneet pitää teitä pyränneiden takana. Mutta se ei ole Euroopan ratkaisu. Se, että olette parantaneet radan leveyttä sopeutuneet siihen, on merkittävä tekijä. Sillä on tärkeä osa tässä koko olettavuudessa. Merkitseekö että se, että voimme alentaa tunneleiden korkeutta? Pyrin vastaamaan asioihin, jotka tunnet. En ole insinööri. Asian täytyy perehtyä, mutta luultavasti tuolla ratkaisu, mutta konttiliikenne on yksi syy ennakoin puheenjohtaja älykäitä kysymyksiä. Alpeilla osana tätä Välimeren käytävää Nitsan ja Genovan välillä on 200 tunnelia. Ne ovat pyöreitä. Ja 200 tunnelin sopeuttaminen moderniin kontteihin on ihan uskomaton. Päteekö tämä Espanjan tunneleiden korkeuden alentamiseen? Selvitän asiaa ja vastaan kunnolla, jos pystyn henkilökohtaisesti, koska myös meillä pitäisi olla myös suoraa dialogia. Muuten kirjallisesti. Herra Pike, vastasin teille ranskaksi. Mutta että syrjisin sillä muuta, että pitäydyn Saatte valita kielellinen sana, puheenjohtaja. Aikaisemmin oli paljon vaikeuksia tulkia kanssa, kun puhuin ministerineuvostossa. Mulla kielellä sanoivat, että Hollantia pitää käyttää ministerinä. Olen se päättänyt vaan Perpignan Montpellier. se herra Rikelle on, että Ranskan hallituksen tämän muuttaa työsuunnitelmaa ja pyytää sopeutusta. Olemme tehneet tämän työsuunnitelman. Kaikki jäsenvaltiot, kaikki kansanjärjestöt, kansalaisjärjestöt, muut sidosryhmät ovat hyväksyneet sen. Pampin ja Montpellier yhteydelleen voit vaihtoehtoja kommentoida. Mutta Leon torinan jälkeen työskentelen kovasti peliä Perpignanin sapettamiseksi oikeille mitoille on Espanjalle strategista saada yhteys muuhun Eurooppaan. Kaikki ovat puhuneet kansallisista ulottuvuuksista. He eivät näe, että Välimerellä on strateginen ulottuvuutensa – se on kytköksessä 72 musta alueesta ja jos käytävä ei saada, tämä ei toimi. Tämä pätee Perpignan Montpellieriin. Vastaakseni herra Rikellä pyytäkää Ranskan hallitusta nopeuttamaan toimia. Toivon, että meillä on pian, että Ranska Espanjan dialogeja. No, meillä on viimeiset kaksi vuotta ollut Italia Ranska dialogeja. Se on ratkaisukysymys. Viisi minuuttia. Täytyy puhua nopeasti, koska teidän kysymyksenne vaatii puoli tuntia. Vain puoli kun puheenjohtaja? No totta kai minä suosin puheenjohtajaa. Ei sinä puheenjohtaja. Sitten Leonin kiertäminen ja Leonin ja tunneliyhteydet, herra Rikki, olette ihan oikeassa. Se on merkittävä haaste. Kun tunnille valmis 12 vuoden kuluttua, ei 30 vuoden kuluttua toivottavasti ihan hengessä, ja Tarva Karmadelli on keski-ikäinen silloin. Raskaan hallituksen täytyy myös toimia tuolla, mutta se on projektissa identifioitu työsuunnitelmassa myös. Ja tässä vaiheessa en kommentoi sitä. Salin ja Liian turinnoihteiden suhteen olen samaa mieltä. Italiassa on ollut viisi erilaista hallitusta, jotka ovat valtavan opposition vuoksi vasemmistosta oikeistoon on poltaneet tätä. Sata, että yhteydessä on olemassa kommentointi Junckerin suunnitelmaa myös pohjohtaja. Mitään erityistä kytkentää ei ole. Junckerin suunnitelma saa osittain pieneltä osin kuljetusbudjetosta olette keskustelleet kollegoiden kanssa, mutta juncker niin suunnitelmaa hyödyttää se, että käytävä on olemassa. Koska parempi logistiikka auttaa talouden kehittämisessä. Mutta erityistä linkkiä tässä ei ole. Soitsin kanavan suhteen. Ja Van der Kamp kysyi että tästä, erityisesti Välimeren alueella, sillä tavalla muita etuja. Omasta puolestani en nyt puhu komission kanssa, koska raportissa ei puhuta Kiinan investoinnista Suotsin kanavaan. Tässä on strateginen ulottuvuus. Jos Kiinasta Eurooppaan tulee ja saapuu välimerelle. ja rahdin täytyy kiertää Espanjan niemimaassa on kolme neljä päivää, noin kolme päivää. Olisi erinomaista parantaa Välimeren satamatilannetta. Näin ei kuitenkaan nyt tilanne ole. Kolen kanssa, joka on kanssa, satamien kanssa tekemisessä. Pyrimme pian järjestämään tapaamisen viiden Välimeren sataman kanssa verona ei Pohjois-Korea, Ravenna, Venetsia, Torina ja Rieka, Koper. Jos yhteistyö olisi parempaa, yhteydet Rotterdamiin, ikävä sanoa tämä Hollannin entiselle liikenneministerille, niin tämä olisi merkittävää, mutta näin ei tapahdu. pohjois andrian meren yhteistyö eri suhteessa on nolla. Sanon tämän myöskin kroatialaiselle kollegalle. Saamme saavani parlamentin tukea. Se määritte, mikä on Kiinan viennin ja investointien strateginen merkitys. Euroopassa uskon, että Rotterdam on tärkeä, mutta Pohjoisen Andrian meren ovat tärkeitä, erityisesti Kiinan näkökulmasta. Karamandelilla halusimme sanoa jotain, mutta sitä ennen pieni niin kommentti Radosille. Teillä on uusi jäsenvaltio. Kroatian osakäytävää. Oletan, että kehitystä tulee lisää, mutta en tässä vaiheessa voi sanoa sitä. Haluaisin pian Riekassa, olen käynyt Zagrebissa. Minun roolini koordinaattorina Unkari Romania ja Kroatia yhteistyö on ollut erinomaista. Meillä on ollut kaksi, kolme min, ministeritapaamista. Ne ovat kohdallisia maita. Kroatialla on merkittävä rooli. Serbia Montenegro on, ja muuten suhteen ei voi kantaa sitä vielä. Mutta tämä yhteistyö on tärkeää. Muistan, että Rieka oli Habsburgin pääsatama, joten ymmärrän maanne historiasta jotain. Pyydän anteeksi herra Van de Kampille, että paljon muuta sanoa. Mutta että meidän pitäisi keskustella tästä yhteismodaalisuus- ja yksimodaalisuuskysymyksestä. Olemme olleet samaa mieltä, mutta puheenjohtaja rata meitä. Leon Toronna vastaan teille ja Karamadalille myös strategisesti. en ihan ymmärrä, miksi Leon Torino yhteyttä ei markita koskaan teidän esityksessä strategista näkökulmasta, herra Karmadeli. Espanjalle, Italialle ja kolmelle keski maista maalle. Leon Torino on vastaisesti tärkeimpiä yhteyksiä. Ei ole kuullut argumenttia haastatte minua olemaan sormainen. Minä kysyn, miksi ette mainitse sitä? Nämä rahoitusulottuvuuksia. Olen tehnyt tätä kahdeksan vuotta, tiedän sitä jotain. Tosi oikein tarkastella strategiaa eurooppalaisesta näkökulmasta. No, Rauva Kahem Karima Telli rahoitus. Meillä viimeisin rahoitusraportti 5.6. kuudetta noin viikko sitten. Olen aina iloinen väitelmän kanssa. Nämä kaksi maata ovat, ovat antaneet kustannuksiin liittyvän sertifioinnin ranskaksi, kuten mä on sanon, joka olennaisesti vahvistaa ne ää, laskut, jotka tässä referenssi asiakirjassa ja sama englanniksi. Siinä kommenttini. Komissio rahoittaa 40 prosenttia. Tarkastelemme yhä yksityiskohtia. Erityisvaliokunta ranskalaisten ja italialaisten kanssa yhdessä muodostettu vahvistaa kustukset. 23 miljardia minusta aivan liikaa, ihan ilmasta repäistä. Tässä raportissa todetaan myöskin, että suunnitelma, että 2017 1.7. alkaa tunnelin rakennus. Ja tässä on 2028-2029 valmis, ei 30 vuodessa. Vaihtoehtoja ei ole, jos Leon tarina yhteys lopeta. Älkää verratko Bordeaux Bilbaota strategisesti. 3000 kilometriä itä-länsisuuntaan. Tämän valiokunnan puheenjohtajalla no, teillä on varmaan omat näkemyksenne. Miksi ei muuttaa nykyistä historiallista linjaa? Sanoit, että se on tehty 1870. 150 vuotta sitten gradientti nousee yli 3 prosenttia. Tarvitaan kahdesta kolmeen junaa päästä 30 kilometriä ylös. Siksi historiallinen linja ei toimi. Tässä välissä täytyy tehdä kaikkemme. Olla jatkuvasti tuolla reitillä. Oleva Karim Telli, olkaa nykyaikainen. Mä että 1870 valmistettu juna ei voi olla standardien mukainen. Joten rahoitus on hoidossa. Chamberissa ja Torinossa on merkittäviä rakenteita. 150 ihmistä työskentää Chamberissa, 50 Torinossa, kaksi hallitusta, poliittisesti ja italialaisesti erilaisia. Raskassa Italiassa on vuosi ollut samaa mieltä tästä Kramerin ja Karima Delin kaltaista vastustuksesta. Jatketaan työtä. Für den sehr interessanten Vortrag und die sehr Kiitoksia äh, tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kolme huomiota. Vanhana jäsenenä muistatte varmaan, miten tärkeätä, tärkeitä kielet täällä ovat parlamentissa. Jokainen saa puhua ja pitäisikin puhua omalla äidinkielellä tässä eurooppalaisella veronmaksajien rajalla täällä meillä tässä lasien takana istuu tukku kallispalkaisia tulkkeja. Otan sen sitten huomioon seuraavassa alustuksessa, niin sanoo Brinkhorst. Sitten toinen juttu, finanssit, rahoitukset, siihen meillä tietenkin on suunnitelma. Italialla ja Ranskallakin on toivottavasti se sitten sellainen suunnitelma 20 vuoden rahoituksjänteellä. Mutta halusin kuitenkin kuulla nämä äh, vaihtoehdotkin äh, näillä saatesanoilla. Äh, toivotan mukavaa päivän jatkoa ja mm, näemme sitten taas tulevaisuudessa. Hyvää jatkoa työllenne. Ja. Mars nachher. Nein, hier. Je viens chez vous, je viens chez vous. Je parle en français. Also, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, eteenpäin mennään viimeiseen esityslistan kohtaan. Tämän viikon kolmas istutussessio. Ja tässä on kysymys e- Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta koskien alueellisia lentoasemia. No, e- EUn euron tilintarkastus Buffon Luc Turgeon, äh, tämän tiimin johtaja, herra Pupfun, saatte äh, enintään 15 minuuttia. Hyvä, että, että olette paikalla. Mukava kuulla teidän esitystänne. Merci beaucoup. Bonjour, madame et monsieur. Le... Hyvää päivää. Hyvät liikennevaliokunnan jäsenet. Haluan kiittää puheenjohtaja Michael Krameria siitä, että saimme kutsun tammikuussa tulla esittelemään erityiskertomuksen liikennevaliokuntaan. Tämä erityiskertomus on julkaistu tilintarkastustuomioistuimen nettisivuilla joulukuussa 2014. Erityiskertomus 21 vuodelta 2014 käsittelee infrastruktuureja, joita Euroopan unioni on ollut rahoittamassa. Investoinnit ovat olleet varsin vähän kannattavia. Kyseessä on 2,3 miljardin käyttäjän liikenne joka päivä Euroopassa. Puhutaan 80 prosenttisesti eurooppalaisesta ilmailuliikenteestä ja kun ajatellaan alueellisia ja paikallisia lentokenttiä, niin vain 4 prosenttia käyttäjistä käyttää näitä. Tämä ala suoraan tai välillisesti eh, työllistää kaksi miljoonaa työntekijää ja lentoyhtiöt vuositasolla osallistuvat 140 miljardilla Euroopan BKT, kun ajatellaan infrastruktuurin suoritustasoa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi sitä, ovatko investoinnit olleet sellaisia, että rakentaminen on tehty aikataulussa kunnioittaen budjettia ja onko infrastruktuuri hyödynnetty oikein. Olemme myös tutkineet sitä, ovatko nämä investoinnit lisänneet matkustajien määrää ja onko palvelu parantunut käyttäjän näkökulmasta. Keskeinen kysymys tilintarkastus yhteydessä oli se, että onko unionin rahoittamat lentoasemat elinkelpoisia ja onko tällä ollut vaikutus työpaikkojen syntyyn. Jotta saimme vastauksia kysymyksiimme, me valvoimme kontrolloimme 20 kenttää viidessä jäsenvaltiossa Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Puolassa ja Virossa. Nämä lentokentät ovat saaneet unionilta 600 65 miljoonan euron rahoituksen aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Nämä tarkastukset johtivat seuraaviin tuloksiin. Ensinnäkin, oliko olemassa tarvetta? Suurimmassa osassa tapauksista oli havaittavissa infrastruktuurin kehittämistarvetta, kun terminaaleja rakennettiin. Tarkoituksena oli välttää tulevia ongelmia ja 14 kentällä tarvittiin todellakin uutta terminaalia toiminnan kannalta. Terminaalien laajentaminen kahdella kentällä, jota unioni oli rahoittamassa 11 miljoonalla eurolla, ei ollut välttämätöntä. Sitten kun ajatellaan kiitoradan pidennystä, se ei ollut neljässä tapauksessa perusteltua. Tuomioistuin on laskenut, että yhdeksässä 20 tarkistetusta kentästä yksi tai useampi hanke ei ollut ollenkaan hyödyllinen. Tämä muodostaa 28 prosenttia 72 miljardia euro, euroa eurooppalaista tukea lentoasemille onko rakennustyö sujunut niin kuin suunniteltua. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että kaikki hankkeet vietiin loppuun, mutta rakennustöissä oli huomattavia viivästyksiä. 17 kentällä näin kävi. Keskimääräinen viivästys oli 23 kuukautta. Kustannukset ylittyivät yhdeksällä lentokentällä. Ja 95 miljoonalla eurolla ylittyivät kustannukset verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin. Tuomioistuin totesi, että kymmenessä terminaalissa vertailuarvo verrattuna arvo oli pienempi, kun ajatellaan kuinka monta matkustajaa vuositasolla näillä kentillä kulki. kun ajatellaan kasvulukuja, välttämättä suunnitelmat eivät olleet realistisia. Suunnitelmat pitkälti perustuivat liian optimistisiin ennusteisiin, kun ajatellaan lisämatkustajien määrää, joita merkentille tulisi jatkossa. Kun tuomioistuin totesi, että vain neljä infrastruktuurin laajennushanketta vastasi todellisia tarpeita – liiallinen kapasiteetti. Sitten havaittiin taas rakennetun 11 kentälle. Yli puolet, 55 prosenttia unionin varoista, joita tarkastettiin, käytettiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat liian suuria, olivat liian suuria. No neljänneksi voimme todeta, että Suurin osa infrastruktuurista, joka on rakennettu unionin varoilla, toki tuli käyttöön, mutta noin 30 miljardia käytettiin sellaisiin infrastruktuureihin, joita käytettiin. No sitten, onko investoinnilla ollut hyvä hyötysuhde? Hankkeita tulisi yleisesti ottaen toteuttaa vain silloin, kun edut ovat suuremmat kuin kustannukset. Me arvioimme myös kustannuksia suhteessa lisämatkustajiin silloin, kun päätöksiä on, on tehty tai mitkä olivat viimeisimmät tiedot. Kymmenellä kentällä ennusteet toteutuivat matkustajamäärän suhteen. Ja muutamalla kentällä jopa ylitettiin tavoitteet. Seitsemällä kentällä taas havaitsemme, että kustannukset olivat yli kaksinkertaiset eh, per matkustaja verrattuna ennusteeseen. Kuudenneksi, ovatko kentät eh, elinkelpoisia? Jotta voisimme tähän kysymykseen vastata, niin tuomioistuin analysoi eh, kenttien tilannetta. Neljä kentästä, näistä kentistä oli kaudella elinkelpoisia, tuottavia ja pääsi tasapainon taloudellisesti keskipitkällä aikavälillä, mutta muilla kengillä, kentillä syntyi huomattavia tappioita tällä kaudella. Tuomioistuimen analyysi osoitti, että kentillä, joilla on alle 100 000 käyttäjää vuodessa, on koettu 130 euron käyttäjäkohtaisia tappioita tällä kaudella. Pienemmät alueelliset kentät ovat sellaisessa tilanteessa, että niillä on hyvin vaikea toimia, jos, alu, jos tukirahoitus pienenee. Mitkä ovat sitten näiden tapahtumien vaikutukset? Kymmenellä asemalla matkustajien määrä kaudella 2007-2013 lisääntyi. E, palvelun parantuminen oli kylläkin varsin rajallista ja kun katsoimme sitten työllisyyden lisääntymistä, talouden parantumista, niitä pidetään etuina, mutta taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä ei juurikaan voitu mitata. Ei pystytty todistamaan, että työpaikkaa olisi näillä investoinneilla saatu syntymään kun kyse on siitä, että syntyy pieni määrä uusia työpaikkoja, niin vain neljällä kentällä tämä voitiin havaita. Mitkä ovat pääsyyt, jotka johtivat näihin löydöksiin? Yksityiskohtaiset tiedot löydätte erityiskertomuksesta, mutta voisin tehdä lyhyen yhteenvedon liian optimistisia ennusteita tehtiin matkustajamääristä, oli liikaa samantapaisia investointihankkeita läheisillä kentillä, koordinoinnissa oli puutetta jäsenvaltioiden välillä silloin, kun investointipäätöksiä äh, tehtiin. Vain viidessä jäsenvaltiossa oli varsinainen pitkän aikavälin strateginen suunnitelma infrastruktuurihankkeiden kehittämiseksi lentoasemilla komissiolla on varsin rajalliset tiedot siitä, mitä tällä alalla tapahtuu jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan yhteishallinnointia, niin tämän pohjalta komissio ei voi tehdä kokonaisarvioita kaikista niistä investoinneista, joita jäsenvaltioissa tehdään lentoasemien osalta. Komissio ei välttämättä ole perillä siitä, minkälaista rahoitusta näihin hankkeisiin on suunniteltu. Olemme tehneet myös suosituksia. Meillä on kaksi suositusta. Ensinnäkin rahoitusosuutta Euroopan unionista jatkossa tulee rajata. Komission tulisi valvoa ohjelmointijakson aikana 2014-2020, että jäsenvaltiot eivät Euroopan unionin varoja sidot tällaisiin yhteisrahoitushankkeisiin, paitsi silloin kun kyseessä on todella elinkelpoiset suunnitelmat ja jonka investointitarpeet on korrektisti osoitettu ja arvioitu. Tämän täytyy myös yhtyä siihen, miten komissio arvioi jatkossa näiden hankkeiden toteutumista. Täytyy myös välttää päällekkäisyyttä, ylikapasiteetin rakentamista ja investointeja ylikapasiteettiin. Jäsenvaltioilla tulisi olla alueellisten lentoasemien kehittämissuunnitelma, joka on johdonmukainen. Ja viimeinen kommentti. Haluan lopuksi kiittää siitä, että minulle tarjottu tilaisuus esitellä tämä erityiskertomus. Annan nyt puheenvuoron tiimin päällikölle joka lisää muutaman kommentin vielä liittyen tilintarkastuksen metodologiaan. Kiitos. Thank you, Mr. Pufan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kiitos, Herra Pufan. Hyvää iltapäivää. Mä olen Lucian nimeltäni. Minä äh, johdin tätä tarkastusryhmää lyhyesti muutama äh, dia jotta voisimme välttää sitten mahdollisia väärin, väärin, väärin ymmärryksiä asioista jossain vaiheessa tällaiset väärin ymmärrykset, väärinkäsitykset ovat näköjään olleet ilmeisiä. Jos teillä jotain kysyttävää näistä lentokentistä, voimme tietenkin vaan, siis missä kaikkialla käytiin viidessä jäsenmaassa, ja ne menee 78 prosenttia kokonaisrahoituksesta, 20 lentokenttää, kahdeksan Espanjassa, viisi Italiassa, Puolassa, Virossa ja Puolassa ja Kreikassa. Kuten sanottu, e- Espanjassa olisi ollut 5, 11, jossa olisi, oltaisiin tätä kaavaa noudatettu orjallisesti, eli se olisi ollut vähän liioteltua. Seuraavaksi sitten, miten sitten tämä valinta tapahtui niin e- e- meillä tarjottiin tällaista mallia neljälle tasolta eri, neljä, kaikki kohesiorahasto projektit olivat tämän auditoinnin piirissä. Me olemme jo 2010 vuoden tarkastuksesta saaneet, että tämä, nämä dokumentaatiotieto ei ollut ihan luotettavaa. Sitten riski, riskin tasot Äh, eli sit siinä valittiin sattuma, satunnaisesti viisi ja sitten viisi muuten äh, äh, tässä tietenkin oli väestöpohjan mukaan sitten valittu näitä kohesioprojekteja. Palata näihin yksityisiin, yksittäisiin lentokenttiin, jos teitä kiinnostaa. Kysymykset olivat kolmenlaisia. Ensinnäkin kysyttiin Äh, olivatko, olivatko äh, investoinnit tarpeellisia ja hyvin hoidettuja ja, ja olivatko kustannustehokkaita noin tuo, tu, tuloksen kannalta, eh, mi, mi, mihin sitten käytettiin, äh, tuottivatko ne riittävät tarpeelliset halutut tulokset. Ja sitten mm, niin ikään <clears throat> Sitten äh, äh, vielä mitä, mitä tulee tähän äh, kriisiin kaiken kaikkiaan, kriisin vaikutukset sen ja millä tavalla se vaikutti tähän välttämättä voisi, olisi vaikuttanut tähän. Tämä esitys ei ole ihan täysi, täydellinen, koska tuolla oikealla ei näy, mitä tässä on tarkoitus kuvata näillä käppyröillä. Tuossa on tuo musta käyrä ja kaikki viisi äh, äh, tarkastettua äh, kenttää sitten tam, tuo lila li, käyrä Puolan osalta, joka on kasvamassa sitten Viron, Viron käyrä oranssi. No oli laskusuunnassa erilaisista ongelmista johtuen 2008-2009 vuosilta. Meillä ei ole mitään kriisin aiheuttamaa vaikutusta, paitsi tuo sininen 2011, joka kuvastaa Espanjan pankkikriisiä. Toinen käyrästö. Mm, täällä kannattaisi varmaan auditoida tämä IT-laitteisto. tämä IT-infrastruktuurin mm, teho ei oikein näytä meidän tarpeitamme vastaavan. Ihan sieltäpä löytyykin Eli eh, tässä ovat nämä eh, tarkastetut eh, lentokentät ja niiden, niiden tulokset. EU27 kaikki kentät tuo ylimmäinen käyrä 2007-2013 vuosin ja sitten tämä vihreät ovat kaikki läheisen maiden lentokentät ja ja sitten nämä äh, sininen käyrä äh, kuvaa näitä 20 tarkastettua kenttää, joilla tuo tuotto näyttää olevan heikointa. Eli ensimmäiseen kysymykseen siis vastaus, eli, e-, eli 13.18 ja lentokentässä äh, todettiin, että päälle päälle päällekkäisyyksiä La Palman ja, ja Fuerteventuran lentokentät saarilentokenttänä ovat niin ikään mukana. Eli tätä, tässä on käytetty Eurostatin dataa, jossa on pyydetty sitten kirjaamaan nämä tuoreimmat käsillä olevat tiedot. Ja sitten tämä hallinto sinällään, kaikkein tärkein oli tämä ensimmäinen, jossa projektien rahoitus oli suunnattu lähinnä rahan käyttöön se, oli, niin kuin, se rahan käyttö oli tärkeintä eikä se tehokkuus niinkään. Kaksi jäsenmaata eh, eh, erottuivat eh, siinä edukseen noin kielteisesti, missä tämä rahan käyttö oli tärkeämpää kuin sen saavutettavat tulokset. Paljon tavattiin myöskin sellaisia tapauksia, missä oli viivästyksiä, tarpeettomia lisärakennuksia, lisätöitä, joita ei tarvittu Eh, ihan kvantitatiivisesti. Tässä ovat vähän meidän mitta eh, taktiikkaamme ennen kuin päätimme, että päätimme näistä infrastruktuureista näissä terminaaleissa esimerkiksi me on 104, eh, 104 matkustajaa per 4 metri tuolla kentällä. Se on ihan suositta, suositus ja aika, aika monissa, monilla kentillä tarvittiin tämän mukaan äh, lisäinvestointia. Esimerkiksi kattaneessa esimerkiksi ihmiset joutuneet e, jonottamaan tuolla äh, ulkosalla ja sinne oli kaikenlaisia parakkiterman terminaaleja rakennettu sitten, äh, mutta sitten kun katsotaan, mitä tällä rahalla rakennettiin, joskus totaalisesti ylimitotta jo huomataan, että kaikki lentokentät eivät edes pääse tähän 50 prosentin täyttö, täyttöasteeseen. Eli tämä oli hyvä visualisointi tästä, tästä tehottomuudesta. Eli aika rajoittaneet kvalitatiiviset tulokset, aika, aika vähän mitään käteen jäänyt varsinaista hyötytulosta tästä koko harjoituksesta. ja mikä avainviestit. meillä oli äh, kaksi suositusta, joita herra Buffoni äsken selosti. Muutama avainviesti, jos tuolta tuo äh, äh, dia tulisi esiin. Ensimmäinen suositus, ensin samantapaisia löydöksiä olisi voitu tehdä muuallakin kuin näissä tarkastetuissa jäsenmaissa. Se on ihan varma, puheenjohtaja, että omankin, omankin maan, muitakin on. Meidän selvityksestämme on käynyt ilmi, että, että päällekkäisyydet, duplikaatiot ovat ihan arki, arkea kaikkialla muuallakin. Ja toisekseen, mikä on on otettu huomioon, että tässä ovat kysymys muutkin kuin raha, muunkin saavutettavuus, sosiaaliset ja taloudelliset syyt ovat niinkin tärkeä. Nämä saaret tietenkin ovat erityisroolissa, ei se nyt pääse. Sen tarvitaan joko satama tai lentokenttä. E, eli se on tietysti tavallaan tästä populaatiosta poistettu. La Palma ja Fuerteventura ovat tässä mukana sen takia, että siellä on toteutettu suuria eurohoitteisia hankkeita. Viimeisenä on sitten pitkä luettelo, mitä tällä rahalla saataisiin paremmin käytettynä aikaan, mitä pitäisi tehdä. Eli priorisoida eri seikkojen välillä, arvioida sitten tämä kustannushyötyanalyysin tulokset vähän paremmin. Niitä ei ole oikein noudatettu. Sitten ajatella, mitä, mitä kilpailijat tekevät, esimerkiksi suurnapaus United vaikkapa, joihin on rahaa jo niinkin investoita. Kaikki sitten, kun nämä kaikki laatikot saavat kruksin, niin sitten kannattaa investointeja jatkaa. Muussa tapauksessa ei kannata. Kiitoksia kovin paljon. Ja vielen dank an beide Kiitoksia näille alustajille. Hyvä, että on, on tutkittu ja virheistään on opittava. Se on ihan totta. Ja hyvä. En, en, Ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman and thanks. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esityksestä, hyvät herrat. Olet varmaan oikeassa, että tässä on paljon opittavaa. Olen kiinnostunut kuulemaan metodologiasta ja siitä, miten valitsette lentokentät. Kahdesta valitsitte viidestä maasta lentokenttiä. 70 80 prosenttia meni noihin, eli aika paljon. Vain pari kommenttia. Sen yksi puoli oli, miten varoja käytettiin. Tuliko viivästymiä, käytettiinkö rahat järkevästi. Auditoinnin kannalta tärkeitä näkökulmia. Siitä on paljon opittavaa, mutta toisaalta – Tarvitsemmeko lentokenttää? Tämä periaate, että lentokenttä tarjoaa näitä palveluita. Totesin, että mitä näyttää työpaikalla, mistä ei ole. Meillä on kuitenkin näyttää, että alueellisilla lentokentillä on panoksensa. Meillä on lukuja 100 000 investointeja, 120 työpaikkaa, oikeanlaisia työpaikkoja ja BKT-arvo 10 000 tuota matkustajaa lisäävät BKT, 0,5 prosenttia. Tällaisia tilastoja me olemme saaneet eri muodoissa. Tässä mitataan BKT-vaikutusta, työpaikan luomismahdollisuutta. Lentokentät, jotka mainitsit, ovat erittäin arvokkaita ja on erittäin vaikea. Tätä ja tilastoja aina on, mutta alueiden näkökulmasta on tärkeää, että, että on yhteyksiä tällaisissa lentokentissä, että saadaan kontakteja. matkustelu ole voi koskaan ennustaa ja turismia ja yhteyksiä yhteydet ovat niin tärkeitä, joten faktoja tarkastellessa ja ei välttämättä mene sosiaalistaloudellisia faktoja mukaan, ja ne pitää ottaa huomioon. Kyllä minä hyväksyn, että jotkut rakennukset saatat ylittää tarjosinnat. Niitä voidaan laajentaa. Ne ovat yksi kysymys, mutta omasta niin 2014-2020 komissio esittää enemmän kysymyksiä, kuinka varoja käytetään alusten lentokenttien tueksi. Tehdäänkö se tehokkaasti? Onko päällekkäisyyttä? maantieliikenne, junaliikenne täytyy ottaa huomioon. Nämä lentokentät tässä ei ole mitään toimintaa ja nämä ovat tärkeitä. Irlannin, Irlannissa täytyy ottaa huomioon tärkeä mietintä. Tärkeää on, että valvota olisi paikalla. Päällekkäisyyttä ei ole, mutta alueelliset lentokentät ovat äärimmäisen tärkeitä saarille. Tulen Irlannista ilman lentokenttiä. Meillä ei ole mitään yhteyksiä. Se on äärimmäisen tärkeää pitäisi ottaa huomioon. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Kiitoksia Ines eh, gracias, presidente. Sí, bueno, mm, ya he visto que el Tribunal de Cuentas por si acaso se ha puesto el paraguas. Kiitos puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt meidän yleiskatsauksen ja perustellut tarkastusta sillä, että ongelmia on noussut esiin. Jossakin vaiheessa tilintarkastustuomioistuin voisi sitten sanoa, että tarkastus olisi voitu kenties tehdä paremmin. Miksi aina kohesio maat ja eteläiset maat otetaan tässä tarkastelun kohteeksi. Kenties jossakin vaiheessa voitaisiin ottaa lentokenttää jostakin muualtakin. Kramer on rehellisempi kuin jotkut muut, kun hän toteaa, että jos ongelmia on Euroopassa, niin kyllä ongelmia on Berliinissäkin ikään kuin maailman navassa. Yritän tässä vain sanoa, että tilintarkastustuomioistuin ainakin olisi voinut ottaa laajemman otannan tähän tutkimukseen. Totta kai asiaan liittyy muitakin kysymyksiä ja ulottuvuuksia, mutta kyllä tämä joskus täytyisi tilintarkastustuomioistuimessa huomioida tämäkin seikka. No sitten valtion tuet. La Palma ja Fuerteventura on tässä nämä ovat paikkoja, jotka ovat hyvin riippuvaisia matkailusta. Siellä on matkailukeskuksia lähellä ja nämä ovat todellakin riippuvaisia turistivirroista. Todennäköisesti tässä on vierailut toteutettu varhain aamulla, siltä se ainakin näyttää. Ja sitten vertailukausi 2007, sehän oli aivan kriittinen vuosi, joka juuri edelsi tätä järkyttävää kriisikautta. Niin kuin tiedämme, eteläisen välimeren tapahtumat, arabikevät oli juuri silloin. Ja emme tietenkään halua hyötyä muiden tragedioista ja muiden onnettomuuksista, mutta kyllä täällä perusteluita löytyy, miksi tappioita syntyi tietyillä lentokentillä. Mutta haluaisin tietää, minkälaista tappiota sitten vuodesta 2007 aina tilintarkastuskauden loppuun saakka syntyi näillä kentillä. Kriisi todella iski näille kentille ja siellä oli todellakin melkomoinen kriisi päällä. Tämä kriisi koski sekä työllisyyttä että myös matkailua. Kriisi todella iski meihin kovasti ja viralliset tilastot olivat aika lailla brutaaleja, kun ajatellaan minkälaisia tappioita syntyi, minkälaista katoa kävi matkailijoiden keskuudessa. Espanja on todella hävinnyt. Madrid ainoastaan äh, vuonna 2007 menetti 11 miljoonaa turistia. Ja jos katsotaan lentokenttien rahoitusta ja katsotaan kaikkia näitä seikkoja yhdessä, niin kaikki täytyy muistaa. Meillähän on muitakin katsauksia alueellisiin lentokenttiin. Kaikki nämä sivuseikat, nämä muutkin tekijät täytyy huomioida kokonaistilanteessa. Kyse ei ole pelkästään maantieteellisestä ulottuvuudesta, vaan täytyy muistaa myös Bradburnin lausunnon johtopäätökset siitä, mikä tilanne on alueellisilla lentokentillä. Joskus kyse on ainoasta kentästä, lähimailla. Ainakin on edes lentokenttä ja on jonkinlaista toivoa tulevasta. Näin saadaan todellakin jonkinlainen toivon kipinä. Ei voida sanoa, että etteikö lentokenttäalueella olisi hyvä asia. Tällainen keskus täytyy olla, jotta turistit ainakin pääsevät perille. On, on jonkinlainen saapumisreitti paikan päälle. Dankeschön. Jetzt Jens Nielsen. Jens. Kiitos. Puhun hommasen parmestarina, e, että koskaan etiliin tiiliin tarkastajaraportteja pidä arvioida. He päätävät, mitä katsotaan, he päätävät, mitä he sosettavat. Kiinnostavaa on, miten komissio kommentoi tätä ja mitä vaikutuksia tällä voi olla tulevaisuudessa ja minä omastuin, oma, olen omistautunut tälle, koska alueelliset lentokentät ovat niin hurjan tärkeitä. Olin regivaliokunnassa aikaisemmin keskustellut aluepolitiikasta ja, ja tämä on olennainen osa EUn kohesiopolitiikasta, että näkökulma on myös alhaalta päin yleensä, eikä vain yhteisistä EU 2020 tavoitteista, ei ainoastaan yhteiseen, vaan alhaalta kumpavia näkökulmia, joissa alueet ottavat esille strategisesti tärkeät investoinnit, joita halutaan tehdä kasvun aikaansaamiseksi. Jos alueella on liian vähän ihmisiä, niin lentokenttähän silti olla strategisesti merkittävää alueelle ja jäsenvaltiolle. Pelkään tätä katsotaan kapeasta näkökulmasta ja unohdetaan, että ne, jotka ovat paikallisen kasvun kanssa tekemässä, ottavat tämän vakavasti. Että pitää myös satsata näihin. Mutta kiinnostavaa kuulla komission reaktio keskustelu valtion tuesta on joskus mennyt vähän karille. Ettei voisi antaa valtion tukea sille, kun parannetaan saavutettavuutta, vaikka ihmisiä on vähän saavutettavuus on tärkeää. Ja, vielen Dank. Mm, kiitos. Minä kiitän, kiitän kovasti tästä kertomuksesta. Virheistä on opittava. Ei voida todeta vain kriisi, kriisi tätä ja kriisi tätä. Meidän pitää miettiä, että meidän täytyy, että varmaan ajattelivat, että kapasiteettia täytyy lisätä, koska se oli tarpeen sen tuohon Berlin Tegelia rakennettiin kuudella miljoonalla ja sitten vielä uutta tarvitaan 60 miljoonaa lisää. Eli kapasiteetti loppui kesken. tietysti on, ei myöskään sovi se, että syrjäseurut sitten jäävät aivan lapsipuolen asemaan, että, eivät vaan sitten tukea tarpeellisille uudistuksille, koska liikkuvuus ja yhdet yhteydet ovat erittäin tärkeä tekijä kysymys on tietysti sitten tällaista Äh, äh, äh, liiallisista toiveista, toiveista tietysti voidaan sanoa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat veronmaksajan rahaa 30 miljardia euroa rahaa, koska eivät maksa arvonlisäveroa esimerkiksi, eivätkä muita tällaisia. Tästä 30 miljardista huolimatta monet lentokentät ovat passeemassa. Yksi esimerkki, Castle Collegein 270 miljoonalla rakennettu tämä, tämä mm, lentokenttä. Ja, ja sillä rakennettiin kuitenkin nopea rautatie, jolla, jolla pääsee nopeasti kaikkialle paikalle. Kuitenkin sinne sitten tämä raha työnnettiin sitten 30 kilometrin sisällä on kaksi keskenään kilpailevaa lentokenttää Saarbrücken ja Saarbrücken Reinhard Falsissa, eli siellä on kahdessa osavaltiossa nämä kaksi läheistä kenttää, mikä tyhmää tietysti on, koska meillä on tämmöistä keskitettyä liittovaltiotason lentokenttähallintoa. TGVllä päästä parissa, parissa tunnissa kummankin kummastakin kaupungista vaikka Berliini. Lentäminen on siinä ihan turhaa. Ja, ja, ja, ja tällaisia hankkeita kun sitten tuetaan, niin miksi minun mielestäni 90 prosenttia suurista äh, liikennehankkeista, äh, se itse liikenne ei ole ollenkaan äh, tärkeässä roolissa. Se on paljon muita muuttujia, vaikkapa pankit ja rakennusteollisuus ja muuta Jos ajatellaan, meillä on tällainen oli tällainen esimerkiksi kehätie rakennettu ilman, että sinne, sinne sen paremmin rakentamiskaistaa kuin sisäänajokaistaakaan olemassa. Maksoi muutaman miljoonan sekin. Ja, no, mutta te, no, tietysti, jos, jos tämä, tämä puretaan ja rakennetaan uusi, se oli myönteistä tietenkin, koska tällä luotaisiin työpaikkoja. Niin, niin kuin sitten tätäkin hanketta perusteltiin tällä työpaikkojen luomisella, ei niinkään sillä tarpeella mutta ajatellaan, mitä sitten äh, merkitystä äh, tulevaisuuden kannalta kaikilla hankkeilla. Sekin tietysti myönteistä. Tietenkin äh, tällainen uusi rakennus on, on, on typerää, mutta se on sen tietysti työpaikkoja luotu. Se on aina jonkinlainen puolusto. Tarvitaan tukia, syrjä, syrjäseurut, Ruotsi, Suomi, jotkut saaret tarvitsevat tällaista, tällaisia tukea mutta Esimerkiksi Merlin Breslaun äh, rakentaminen lykättiin, koska siitä tällaiselle rautatien rakentamiselle ei ole mitään tukirahaa tarjolla. Sen vuoksi äh, koko äh, tilanne on arvioitava kokonaisuudessaan ihan uudestaan. Ei puhuta näistä suurista uusista lentokentistä. Meillä on 23 kansainvälistä lentokenttää Saksassa siis. Kuusi vain on voitolla, 17 pyörii tappiolla. Emme voi tietenkään todeta, että rahaa sinne vaan, vaan ajatellaan, kuinka paljon monta kilometriä rautateitä tällä rahalla rakennettaisiin tai, tai jotain muuta. Ei se tietenkään ajatella vaan näitä e-, eteläisiä hankkeita. Eli tässä on kokonaan uudet, uudet mittasuhteet näillä hankkeilla. Eli minä, minä haluan tuon rahan, mikä Euroopan veronmaksajalta irtoa käyttää sen niin tehokkaasti kuin mahdollista, eikä vain sitten tällaisia haihatteluihin. Sen vuoksi kysymys onkin, että miten tästä päästään yli ja ympäri Varmaan monet jäsenmaat ottavat vastaan eurooppalaista rahaa ja, ja tukevat sillä sitten rakennusteollisuutta se kotimaassa. Mutta sitten todetaan sitten tämä kustannushyöty hyöty, ar, ar, arvo siinä jää aika heikoksi. Stuttgart onkin ihan toinen teema, varmaan plus minus nolla kustannuksella. Sillä saataisiin tämä maanalainen maanalainen rautatieyhteys rahoitetuksi. Siitä tuli sitten plus miinus 10 miljoonaa. Ajatellaan sitten, että äh, rahan äh, takaisin äh, perimismahdollisuus pitäisi myöskin olla, jotta se sitten hiukan ehkä vauhdittaisi sitten näitä laskelmien oikeellisuutta, niin että ei tulevaisuudessa taas sitten rämmitä samassa suossa. No niin 12 minuuttia tasan, ei enempää vastauksiin. Da, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu... Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi Rava Kluunin kysymykset. Miten varoja käytettiin? Täytyy sanoa, että infrastruktuurin rakentamiseen liittyy viipymiä 17 lentokentässä, 14 lentokenttää ylitti aikarajat vuodella. 23 kuukauden viipymiä oli Puheenjohtaja, olen samaa mieltä, että työpaikkoja pitää luoda. Näin teidän Irva Kloonin näkökannat, mutta kysymys on tehty. Kysymys on, miten selvitetään työpaikat luomisen jälkeen, niiden voittajien kautta, joita lentokentät lentotoiminnasta saavat. Se olisi ihanteellista. Ne pitäisi tapahtua mulla rahoittamisella matkustajana. Tiedän, mitä alueen lentokenttä merkitsee. Olen Raineella matkustanut charleroi Olen varsin tyytyväinen yritykseen ja palveluun. Kuulimme ajalla Senderin kommentit. Ö, otoksessa ja valinnassa kuusi lentokenttää oli merkittäviä projekteja, jotka saivat rahoitusta kohesiorahastosta. Viisi lentokenttää valittiin satunnaisotannalla. Viisi riskianalyysin pohjalta ja neljä lentokenttää olivat sellaisia, jotka käyttävät eniten varoja näiden merkittävän projektien lisäksi. Saarelle ei lentokenttää. Se on totta. Kokobussa keskusteltiin tilanteesta Rava Rasender kertoi Morsian tilanteesta. Tällä on erityistilanne, jos esimerkiksi potilaiden täytyy matkustaa esimerkiksi sydämen siirron vuoksi. Tiedämme tämän. Tiedämme tilanteesta 2000 seitsemän tilanteessa ja kriisin vaikutukset rakentamiseen. Edellä 2007 Madridissa puhuimme varapuheenjohtajan kanssa ja he tässä kiittivät romanialaisia rakennustyöntekijöitä ja rakentamisen kautta he kasvattivat Espanjan BKT. Jos kollegalla on muita kommentteja, niin... Um, uh, yes. Aivan lyhyesti. Työpaikat totta kai ovat tärkeitä. Tarkastuksessa olemme havainneet, että ne olivat varsin vähämerkityksisiä verrattuna niihin, jotka sitten rahat saivat. No sitten laajempi otanta, aina näin voidaan tehdä, mutta kuitenkin löydöksemme olisivat olleet samanlaisia kuin mitä ne nyt olivat. No sitten La Palman ja Fuerteventuran läheisyys matkailukohteisiin. Ne ovat mukavia paikkoja, ei meillä ole mitään näitä investointeja vastaan, mutta pointtina tässä on se, että on niin paljon yliinvestointeja, liiallista investointia ihan tiloina. Jossakin vaiheessa on jouduttu jopa sulkemaan osa terminaalista, jotta ylläpitokustannukset laskisivat kun ajatellaan veronmaksajien rahoja, niin tätä me olemme yrittäneet myös nostaa esille kommenteissamme. No sitten kustannukset veronmaksajille. kahdesta kymmenestä ei pääse koskaan voiton puolelle. Tällähän on kustannuksia myös yhteiskunnalle. Jos halutaan rahoittaa tällaisia hankkeita, niin sitten täytyy tehdä poliittisia päätöksiä tämän suuntaisesti hyvin selkeästi. Kysymys on universaali luonteeltaan. Mehän keskustelimme Luxemburgissa, myös Luxemburgin, Frankfurtin, Frankfurt-Haanista, Liesin lentokentästä, charleroi Metsin lähelläkin on kenttä. Meillä on paljon paikallisia kenttiä. Eli ongelma kyllä on universaali luonteeltaan, se koskee meitä kaikkia. Jonkinlaista perusteluakin tässä on taustalla me valitsimme neljä sellaista maata, joilla ei ollut pitkän aikavälin strategista kehittämissuunnitelmaa kenttien osalta ja yhdellä oli sentään suunnitelma, vaikkakaan ei mikään loistava. Ajatuksena on se, että komissio nyt ottaa tästä viestistä kopin ja sitten asettaa ex ante ehtoja seuraavalle kaudelle, jotta toiminta olisi järkiperäisempää. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako komission edustaja todeta tässä yhteydessä jotain? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Simon Brain. Minä olen eh, DG Mobiliteetin kuljetuksen eh, lentokenttä vastaava. Muutama lyhyt kommentti näistä kuulemastanne. Eh, komission reaktiot ovat tässä raportkertomuksen liitteenä. Komissio on todennut, että tässä tarkastetulla kaudella ei välttämättä aina sitten lentokenttä tukirahoja oli käytetty tehokkaasti. Meillä onkin 2014-2020 vuosille uuden suunnitelmat. Ensinnäkin investointien fokuksen pitäisi olla turvallisuudessa, ympäristössä ja samoin sitten fokusoimme eh, jäsenmaissa näitä, näin avain, avainkentille eh, eh, liikenne suunnitelmat äh, pitää tehdä äh, huolellisesti, mitä suuren, suurin hankkeisiin tulee. Äh, laatuarvio ovat kehittyneempiä kuin aiemmin. Nämä ovat, ovat ne päämuutokset, jotka seuraavalle ohjelmointikaudelle on tehty, jotta sitten pääsisimme korjaamaan nämä perustellut puutteet, mitä tarkastuksessa havaitsi. Ensinnäkin tietysti äh, äh, tämä kannattavuus, jotka, jotka jäsenet nostivat esille, että 44 prosenttia Euroopan lentokentistä tekee tappiota, 75 prosenttia niistä, joissa matkustajia on alle miljoona vuodessa, te, ovat äh, tappilla. Ei ne tietenkään kaikkea pidä rahoittaa julkisellakaan rahalla, mutta tämä kustannusympäristö pienillä kentillä on aika haastava monin paikoin. Ja, mitä tulee valtion tuki muuten e, ja sesaaret e, tämän tyyppisiin hankkeisiin, joilla pyritään sitten auttamaan pienempiä e, lentokenttiä niin, että pääsisivät paremmin taloudellisesti jaloilleen, niin kuin edustaja Sanderkin huomautti. Tämä on parlamentin omassa mietinnössä aluekentistä korostetusti esillä. Ja viimeisenä huomiona voisin todeta, että näiden investointien luon, ovat, ne ovat luonteeltaan pitkävaikutteisia ihan pohjimmiltaan ja aika isoja. Kaiken kaikkiaan pitää tietysti tarkastella näitä matkustajalukuja vähän pidemmällä aikajänteellä. Ei välttämättä sitten uusi terminaali kasva samaan tahtiin, tai matkustajamäärät kasva samaan tahtiin kuin uusi terminaali antaisi ymmärtää. Se joskus tulevaisuudessa se hyvinkin saattaa täyttää tarpeensa. Kiitokset myöskin tästä, tästä kommentista ja näistä alustuksista esityksistä. Tämä oli hyvin mielenkiintoista teille kerran. Ja näin haluaisin kiittää teitä, että tulitte tänne paikalle ja näillä, näillä, näillä puheilla päätän tämän päivän istunnon mukavaa illanjatkoa.